Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie Parhaat kollegat, toivotan teidät nyt lämpimästi tervetulleeksi tämän päivän kokoukseemme. Pääpuhujamme Christian Noyer ei vielä ole paikalla. Tulee ihan hetkenä minä hyvänsä, mutta otetaan nämä järjestelykysymykset nyt ensin. Onko teillä ensinnäkin tähän esityslistaan jotakin huomioita tai Muutosesityksiä ei, joten esityslista näin hyväksytty. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Muistuttaisin teille seuraavaa. Ensinnäkin tämän päivän keskustelun osallistujien elämäkerrat on teille toimitettu, joten heitä ei tarvitse sen kummemmin esitellä. Ja sitten Kiina ja USA-valtuuskuntamatkat on tällä välin hyväksytty. Päivämääräthän teille on ilmoitettu, mutta muistutan vielä, että 7. heinäkuuta alkavalla viikolla matkustamme Amerikan Yhdysvaltoihin. Ja tätä ennen toukokuussa 25. päivä toukokuuta, tarkemmin sanottuna Shanghai ja Peking Tuolloin muuten Kiinan valtuuskunta on myös Kiinassa samaan aikaan Shanghaissa ja samoin puhemies Busek. Ja ehkäpä yritämme puhemies Busekkin saada mukaan johonkin niistä tapaamisista, joita meillä on Shanghaissa. Koordinaattorit ovat toimittaneet poliittisten ryhmien jäsenistä kiinnostuneita ja kuuden hengen asiantuntijapaneeli käsittelee asian. Varmaankin muistatte, että keskustelimme kahdesta asiakirjasta viimeksi kollega Huntikselta toinen ja Lamassyyrin keskusteluhan käytiin aika paljon, käytettiin aika paljon aikaa, joten huntiskeskustelua ei saatu ihan päätökseen. Mehän ehdotimme tuolloin, että tuota keskustelua jatkettaisiin. Ja tämä olisi tärkeää, koska kysymyksessä ovat juuri sosiaaliset tekijät. Enkä missään nimessä halua, että yksikään keskustelu jää muita lyhyemmäksi. Ja ensi kerralla, kun puhumme näistä eri aihealueista, meillä on vain yksi aihe, mutta aikaa kaksi ja puoli tuntia kokouksellemme. Ja ehdottaisinkin, että tuosta kahdesta ja puolesta tunnista 45 minuuttia käytettäisiin äh, tähän äh, kollega Suntiksen keskustelun saattamiseen päätökseen ja sen jälkeen meillä on äh, uutta asiakirjaa varten vielä tunti 45 minuuttia aikaa. Ja mitä tulee tämän päivän keskusteluun, kaksi asiakirjaa teille on toimitettu. Ne kannattaa todella lukea. Ne on annettu politiikka osastolle tehtäväksi toimeksi. Täällä on myös esittelijämme Permans Peresin varsin kattava haastattelu saatavilla. Esityslistan kohta kolme. Pöytäkirjakysymys. 14. tammikuuta kokouksen pöytäkirja. Siihen ei ole mitään huomioita tullut, ei minulle eikä sihteeristölle, joten tuo pöytäkirja voitaneen katsoa näin hyväksytyksi. Ja sitten tämän päivän aiheeseen, eli rahoitus markkinoiden valvonta ja sääntely. Tämä on aihe, joka kyllä on nyt erittäin ajankohtainen juuri tällä hetkellä, niin kuin tiedätte, monet, no niin, monet teistä olette talous- ja rahasien valiokunnan jäseniä, ja tästä samasta aiheesta keskustellaan myös Ekon valiokunnassa juuri nyt. Delarosierin kertomus on saatu, ja tältä pohjalta komissio on tehnyt oman ehdotuksensa. Neuvosto jo Ruotsin puheenjohtajakaudella ja nyt myös Espanjan kaudella on käsitellyt tätä aihetta ja nyt on sitten Euroopan parlamentin vuoro ottaa kantaa. Ekon valiokunnassa näin on jo tehtykin. Eli, niin, eli tämä Euroopan keskuspankin ehdotettu kriisikomitea on ollut keskustelussa ja myös ja esittelijä on nimitetty ja samoin muita valvontaviranomaisia varten. Ja kaikkihan tiedämme, että nythän tämä keskustelu vasta käynnistyy ja varmasti kolmikantaneuvotteluissa yhtä sun toista tulee tapahtumaan. Mutta ainakin nyt vaikuttaa siltä, että yli puolue-rajojen ollaan samaa mieltä siitä, että yhä maailmanlaajuisemmin toimivat rahoitusmarkkinat vaativat rajat ylittävää valvontaa. Ja siksi me olemme olleet, paitsi olleet tyytyväisiä komission ehdotukseen, haluamme mennä jopa askelta pidemmälle kuin komissio. Ja sitten näemme, mihin tämä johtaa. Mutta tämähän on hyvin perustavanlaatuinen muutos kun kansallisen tason toimivalta siirtyy Euroopan tasolle, niin vaikutukset ovat varsin merkittäviä. Ja eikä tämä välttämättä ole toivottavaa, mutta on hyvin ymmärrettävää, että jäsenvaltiot tai kansallisvaltiot eh, reagoivat hiukan eh, eri tavoin näihin ehdotuksiin. Yksi tämän päivän eh, asiakirjoista, pohjustusasiakirjoista. Siinähän on erittäin tärkeä kommentti. Siinä todetaan seuraavaa. Todella valvontaviranomaisilla ei ole toimivaltaa toimia kriisiaikoina eikä käyttää julkisia varoja systeemisten virheiden tai muiden ongelmien ratkaisemiseksi. Siksi tässä on kaksi merkittävää kysymystä. Onko todella realistista luoda eurooppalaisia toimielimiä mikro- ja makrotason valvontaan, kun kuitenkaan ei ole toimivaltaa todellisiin pelastustoimiin? Ja kun puhutaan kriisinhallinnasta ja kriisin ennaltaehkäisystä, tähän tulisi pikemminkin panostaa ja luoda parempi tasapaino kun uusia ehdotuksia tehdään myös toimielintasolla. Ja kyllä tämä minun mielestäni on hyvin tärkeä kysymys, jota meidän täytyy täälläkin pohtia. Ja toivon, että tämän päivän keskustelu tämän meille, tähän meille antaa tilaisuuden. Tämä on hiukan noloa. Minä olen tässä nyt puhunut ja puhunut, mutta en oikeastaan keksi enää muuta. Hmm, kummallista. Puoli tuntia sitten meille ilmoitettiin, että pääpuhujamme on ovella, mutta en tiedä sitä millä ovella. Ja hmm, aloitammeko? Taidammepa nyt aloittaa kuitenkin paneeli kahden esittelyllä kyseessä on No niin, kyseessä on siis ähm, Jochen Sanjo, joka on Buffinin äh, puheenjohtaja. Niin, minä en tiedä milloin pääpuhujamme Christian Noyer, joka on toiminut niin Euroopan keskuspankissa kuin nyt äh, Ranskan äh, pankissakin. En tiedä kuinka paljon aikaa hänelle sitten hänellä on jos hänellä ei ole kuin 20 minuuttia aikaa meille, niin joudumme valitettavasti sitten keskeyttämään hänen saapuessaan äh, muut puhujat. Mutta oletetaan nyt kuitenkin, ja herra Saani, jos saa nyt puheenvuoro, olkaa hyvä. I'm very flexible. Yeah, I'm very flexible with Mr. Noye. Minä olen hyvin joustava. Jos herra Noye tulee, niin minut voi keskeyttää milloin vain. Minun koneeni on aika myöhään illalla. Hyvät naiset ja herrat. Tämän myrskyn rajuus, joka rahoitusmarkkinoita kohtasi ja aiheutti sillä suurta tehoa, niin se, sitä, sitä oli vaikea uskoa niiden, jotka, joiden piti sitä torjua. Nämä kontrolloimattomat voivat laittavat koko finanssimaailman vaaraan sitten tämä väärä turvallisuuden tunne hävisi, joka markkinoilla osallistujilla ja sääntelijöillä oli kehittynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ne, jotka näkivät taivaan romahtavan niskaan, no niin hän tulee. No. Christian, bonjour. You have to start immediately. Also ich darf jetzt ganz herzlich unseren Toivotan nyt pääpuhujamme Christian Noyen äh, Ranskan pankin pääjohtajan lämpimästi tervetulleeksi. Olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että olette vieraanamme ja mm, jännityksellä odotamme, mitä sanottavaa teillä on. Dank. Äh, Monsieur le Président. Puheenjohtaja, esittelijä, hyvät naiset ja herrat, erityisrahoituskriisin valiokunnan jäsenet. Kiitoksia ensinnäkin siitä, että kutsuitte minut tärkeänä hetkenä paikalle, koska te olette laatimassa uudenlaista valvontaa rakennelmaa Eurooppaan. Haluaisin nopeasti tässä vasta kahteen kysymykseen, joka tässä tuli jo esitettyä, missä määrin olemme korjaamassa puutteita sääntelyssä, valvonnassa, jotka on käynyt ilmi kriisin kautta ja minkälaista valvontamallia Eurooppa tarvitsee. Ensimmäinen kysymys vastaammeko nyt, reagoimmeko näihin puutteisiin? Kyllä, me vastaamme sääntelyn ja valvonnan puutteisiin joka tuli ilmi kriisin yhteydessä. Itse asiassa kysymys on siinä, ovatko kaikki työmaat tavallaan, jotka on aloitettu joku G20 ja muutenkin kansainvälisesti rahoitusvakaus komitean yhteydessä ja Baselin yhteydessä ja myös Euroopan valvontaelinten kohdalla yleisesti ottaen kolme kolmannen tason komitea, ne kyllä vastaavat näihin riittämättömyyksiin ja puutteisiin. Yritän keskittyä puheenvuorossani kolmeen puuteryhmään. Ensinnäkin se, mikä koskee mahdollista sääntelyä, se, joka koskee täydentäviä elementtejä, jotka ovat tärkeitä, jotta saadaan aikaan rahoitusalan vakautta kriisin yhteydessä. Ja lopuksi joitakin ajatuksia valvonnan kentästä. Mikä on se alue, jota tulee säännellä ja valvoa? Ensinnäkin vakavaraisuussäännöistä itsestään. Minun mielestäni ensimmäinen uudistamisen akseli, joka on kaikkein kiireellisin, kaikkein kiistattomin, jonka, jotka kriisi on osoittanut aivan välttämättömäksi toimenpiteet, ovat kahdenlaisia luonteeltaan. Ensin äh, omoiden varojen vaatimukset, operaatiot markkinoilla, pää, mm, arvoperistaminen. Me näemme, että riskien siirtäminen, joka pää, löytyvät sitten, vaikuttaa kaikkiin talouden sektoreihin ja silloin pääomavaatimukset olivat alimitoitettuja. Suurelta osin tätä tulee, tullaan korvaamaan, kun otetaan ensimmäinen solva, s, s, vakavaraisuusdirektiivin uudistaminen jota kohdataan kahdella direktiivillä. On kuitenkin jäljellä vielä yksi as, a, aspekti, jota täällä parlamentissakin tarkastellaan, että varmistetaan, miten luokituslaitokset, miten niiden pitää kantaa oma panoksensa tähän arvopaperistamiskysymykseen. Sitten on toinen aspekti, joka mielestäni tuntuu todellakin prioriteettikysymykseltä myös. Ja toivottavasti se syntyy tästä uudistuksesta myös nimittäin sääntely, jota kautta valmistetaan parempi riskien kattaminen. Ja tähän liittyy sellainen dynaaminen mm, toiminta, jossa otetaan huomioon suhdanne- ja luottosyklit otetaan huomioon mahdolliset riskit, joista tiedetään tilastollisesti etukäteen, että tällaisia tulee tapahtumaan käytännössä. Siis riskit toteutuvat yleisemmin, kun tarkastellaan kokonaisvaltaisesti koko maailmaa, silloin pitää vahvistaa riskien hallintaa kaikissa näissä eri ulottuvuuksissa. Mutta tältä kannalta katsottuna Eurooppa, kun se on hyväksynyt Baalin säännöstöt, Basel kakkosen säännöt, mielestäni se on tätä kautta päässyt tiettyyn johtoasemaan. Ja kaikkein tärkeintä on, että kaikki muut maailman alueet ja erityisesti USA soveltavat, soveltaisivat mahdollisimman nopeasti Basel 2 tai Basel 2 järjestelmää. Se järjestelmä siis mittaa riskejä suhteellistaa pääomavaatimukset riskien määrään ja näin valvoja riskiprofiilin mukaan, siis tämä pilari kakkonen, sopeuttaa, lisätä vaatimukset pääomituksessa tarpeen mukaiseksi. Toinen uudistuksen akseli liittyy toimenpiteisiin, jotka eivät vaan sitä, että niitä sopeutuu tai niitä hyväksytään, ne hyväksytään niin kiireellisesti kuin nämä markkinaoperatiivien säännöt ja arvopaperistämissäännöt. Ja tässä voidaan enemmän tätä asiaa vielä pohtia. Se ansaitsekin, koska pitää täsmällisesti pystyä määrittelemään mahdollinen vaikutus reaalitalouteen. Nämä ovat kaikki niitä, toim- niitä toimenpiteitä, joita ollaan nyt tutkima- ollaan tutkimassa tänä vuonna kansainvälisesti. Ja tällä hetkellä myös Baselin komitea niitä käsittelee. Haluaisin mainita kaksi aluetta, jotka mielestäni ovat prioriteettialueita. Ensimmäinen niistä koskee sitä, miten määritellään omat varat ja omien varojen laatu meillä on erittäin erilaisia määritelmiä omista varoista, ei vain ka- muualla maailmassa, mutta Euroopan sisäisestikin täytyy sanoa, että pitää harmonisoida sitä, miten määritellään varoja, jotta voidaan palauttaa luottamus. Täytyy voida harmonisoida määritelmää, koska monimutkaisuus tiettyissä pääomavälineissä on tehnyt Mm, miten, sen, miten arvioidaan laitosten maksukykyä, se on tullut yhä vaikeammaksi. On vaikeampia arvioida mm, menetyksiä. Puhutaan siis pääoman laadusta ja määritellään välineitä, jotka voivat olla mukana omissa varoissa. Tämä on prioriteettikysymys, näyttää sieltä. Sitten on toinenkin tärkeä tekijä, miten arvioidaan likviditeetin riski. Tämä on myös monimutkainen vaativa kysymys. Tähän mennessä ei ole ollut mitään standardia likviditeetistä kansainvälisesti katsottuna. On ollut jopa sellaisia maita, mukaan lukien eurooppalaisia maita, jotka ovat hylänneet kaikenlaisen sääntelyn koskien pankkien likviditeettiä besoin d'inciter les banques à mieux maîtriser le risque de liquidité. Le calibrage de ces mesures... Tarvitaan täsmällisiä sääntöjä. Tämä on tietysti aika arkaluontoista tarkkaa työtä. Pitää olla kovin varovainen mielestäni monissakin kohdin. Ei pidä segmentoida analyysiä. Se olisi dramaattista uudelleen kansallistaa pankkitoimintaa niin, että se rajataan maan rajojen sisälle, kun ajatellaan likviditeettisääntöjä, pitää siis pyrkiä konsolidoimaan näitä käsitteitä. Pitää mahdollista se, että voidaan käyttää edistettyä metodia silloin, kun laitokset pystyvät näin toimimaan, koska se on tehokkaampaa. Ja yleisemmin ottaen ei pidä tappaa pankkitoimaa, kun pyritään sitä tässä parantamaan – voidaan helposti tehdä tällaisia ylilyöntejä, joita tietenkin pitää tätäkin kalibroida todella huolellisesti. Sitten vielä lopuksi sanoisin, että on myös toisia toimenpiteitä, joiden parissa tehdään tällä hetkellä työtä kansainvälisellä tasolla ja jotka saattavat olla mielenkiintoisia, mutta joita minä tarkastelen paljon varovaisemmalta pohjalta. Ensimmäinen näistä olisi pankkien vipuvaikutus, velkarahoitusvaikutus. Tämä voisi olla tällainen osatekijä analyysissä muiden mukana, kun ajatellaan riskiprofiileja, joka pankeilla on, analysoidaan tätä ähm, vipuvaikutuskysymystä tai missä määrin ne ovat velkarahoitettuja. Tätä, tämä tavallaan kilpailee painotettujen riskien kanssa, niin kuin Basel kakkossa Tämä olisi mielestäni vähän vaarallinen väline, koska se saattaisi paradoksaalisesti johtaa sen tilanteen siihen, että pankit ottavat vielä enemmän riskejä, jotta saavat kannattavampia varoja itselleen. Ja lisäksi tämä on väline, joka ei mahdollista sitä, että voidaan verrata eri laitoksia maasta toiseen, jos tilinpäätöstandardit eivät ole täsmällisesti samoja. Tämä, tämä Tämä on tällainen äh, analyysi, instrumentti, väline. Ja pitää, pitää pohtia huolella, tuleeko tästä joku kakkospilarin väline. Sitten hiukan saman luokkaan laittaisin tällaiset äh, suhdanteiden vastaiset äh, suojukset, tai puskurit. Uskon, että kaikki pankkivalvojat ovat samaa mieltä varmasti siitä, että tällainen väline, jolla toimitaan suunta vastaan on välttämätön väline. Tähän oli tässä tavallaan toinen puskuri, kun ajatellaan tästä vaihtelevaa pääomaa eh, suhdanteen aikana. Se on väline, joka tuntuu paljon vaikeammalta saada käyttökuntoon ja käyttää. En nyt väitä, ettemmekö löydä keinoa ehdottaa tällaista lainsäätäjille, mutta tämä on kyllä paljon monimutkaisempaa. Lopettaisin vielä tähän sääntelyyn ja sääntelyn puutteisiin, riittämättömyyksiin, sanoen sen verran, että meidän täytyy valvoa niin kuin Baslin komitea on todennut, että pitää valvoa tällaista makrotaloudellista makrotalouden osuutta toimenpiteissä, joita on ehdotettu. Tietenkin pitää pyrkiä ehdottamaan sääntöjä, joiden kautta saadaan aikaan rahoitusjärjestelmä, joka on paljon vahvemmalla pohjalla, paljon pääomitetumpi, jossa on paremmin analysoitu riskit tai pystytään analysoimaan riskit paremmin. Tämä on erittäin tärkeää välttää sitä, että lähdetään uudestaan että uudestaan sellainen riski, joka syntää samanlaisen riskin niin kuin nyt. Tämä pitää ehdottomasti välttää. Samanaikaisesti minusta kyllä luonnollisesti näyt, tuntuisi aivan huurilta ehdottaa sellaisia sääntöjä, jotka päätyisivät tilanteeseen, jossa ra- talouksemme rahoitus tavallaan jumituu ja loppuu ja kestävällä tavalla keskeytettäisiin kasvun malli, joka meillä on tässä on siis erittäin tärkeää, tarkkaa mittaamista pitää harjoittaa kalibrointia, jotta stimuloidaan makrotaloutta näiden toimenpiteiden kautta, joita me ehdotamme. Siksi olemme päätäneet Baselin komiteassa tehdä tällaisen testin makrotaloudellisista vaikutuksista. Tässä euro- keskuspankit ovat meitä tukemassa koko alueella, jota tämä koskee, ja tämä on mielestäni aivan ratkaisevan tärkeää. uskon myös, että meidän täytyy tarkkaan tarkastella, minkälainen vaikutus syntyy eri ehdotusta toimenpiteistä johtuen juuri suunnitellusta kalibroinnista, kun ajatellaan erityispiirteitä eri kansantalouksissa, eri rahoitusmarkkinoilla ja pohditaan, Mm, siis kun ajatellaan rahoitusta jokaisessa eri talouden segmentissä, jotta ollaan varmoja siitä, että osaamme hallinnoida näitä muutosvaikutuksia. Sitten toinen aspekti, joka liittyy puutteisiin ja riittämättömyyksiin, koskee sitä, mitä pystytään tekemään kriisin tilanteessa. Mitä meiltä on tässä puuttunut, mikä on ollut ihanteellista, mitä olemme joutuneet keksimään kriisitilanteessa, että saamme lisää vakautta rahoitusmarkkinoilla juuri kriisissä. Se, mikä minusta tuntuu puuttu, puutteelta ja puuttuvalta asialta, on ö, tallettajien suojelu. Tämähän on erittäin tärkeä, rakas kysymys täällä parlamentissa. Euroopassa meillä on tilaisuus, että meillä on kansainvälisiä talletustakuurahastoja, mutta on varsin erilaisia. Jotkut rahoitetaan ex ante pohjalta joskus, niin kuin Ranskassa, niin tämä kalkuloidaan jokaisen pank- laitoksen riskiprofiilin mukaan. Tätä on harmonisoitu Euroopan tasolla, näitä talletustakeita, mutta mielestäni pidemmälle menevä harmonisoitu, mitä tulee rahastojen määrään, kokoon, ja se, mitä rahoitetaan etukäteen, sitä pitää huomioida. Samoin interventiomuotoja, talletusrahastojen, talletustakuurahastojen kohdalla. Ja varmastikin sitten jossakin jatkovaiheessa kannattaisi saada aikaan todellinen eurooppalainen talletustakuujärjestelmä, siis tällainen jokaisen maan talletusten uudelleen rahoittamisrahasto ja uskon, että tässä asiassa meidän pitäisi pystyä teke- saamaan aikaan edistystä. Toinen paljon keskusteltu alue on mahdollinen sääntely laitoksissa, joita pidetään liian suurina, että ne voisivat epäonnistua tai, tai tehdä konkurssin too big to hail. Tästä aiheestahan on paljon puhuttu luonnollisesti. Me kaikki toivomme, että voisimme vähentää tai jopa poistaa, jos mahdollista, tällaisen, tällaisen moraalisen uhkapelin, mutta Tämä ei siis tarkoita sitä, että, että tai, tai, jos ajatellaan, että olisi aika helppoa ilman mikään haittoja laatia lista systeemisistä laitoksista, jossa täsmällisesti määriteltäisiin, mitä tämä tarkoittaa. Tämä tuntuu minusta henkilökohtaisesti aika epäilyttävältä tai vaikealta laatia. Siis laatia lista pankeista tai rahoituslaitoksista, jotka ovat systeemisiä. Se voisi osoittautua haitalliseksi jopa, koska se lisäisi tai tavallaan institutionaalisena, institutionaalissa, mm, anteeksi, virallistaisi tällaisia hazard, moraalisia, moraalista uhkapeliä. Jos olet erittäin suuri, siis systeeminen liikelaitos, siis te, teitä verotetaan, itse asiassa teille sanotaan, että te, annetaan teille tällainen vakuutus, maksua vastaan, silloin luodaan tavallaan laillistetaan tällainen moraalin uhkapeli, joten minä todellakin olisin varovainen tällaisen suhteen. Kaikkein vaarallisimmat eivät välttämättä ole suurimpia, joten koko ei välttämättä korreloi systeemisen riskin kanssa. Kun tarkastellaan laitoksia, jotka ovat epäonnistuneet kriisissä tai tehneet ö, tavallaan konkurssin ja valtiot ovat joutunut, joutuneet niitä pelastamaan, niin silloin voi olla joskus ihan vastakkainenkin suhde koon ja ö, konkurssin tai pelastusoperaation välttämättöiden välillä. mutta loppujen lopuksi monet näistä laitoksista eivät varmaankaan olisi joutuneet systeemisten listalle, jos ne olisi laadittu ennen kriisiä. Ja voidaankin hyvin nähdä, että todellisuudessa näissä olosuhteissa, joissa nyt olemme eläneet, oli välttämätöntä e, valtioille järjestää tällainen pelastusoperaatio huolimatta siitä, että olisi silläkin uhalla, piti ehkä näitä laitoksia jatkossa myydä likvidoida. Siis lista liike, liitelaitoksista ja annettaisiin suhteellinen vero suhteessa riskiin niille, niin mielestäni se on todella melko kyseenalainen vaihtoehto. Luonnollisesti en kyllä kiellä sitä, että pitää taistella näitä uhkapelitekijöitä tai moraalisia uhkapelitekijöitä vastaan henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että silloin kun valtion interventiota ei voida välttää, silloin sitä täytyy seurata yksittäiset radikaalit toimenpiteet. Tämä koskee luonnollisesti esimerkiksi johtajan vaihtamista ja varmasti tietysti se seikka, että entiset osakkeenomistajat joutuvat kantamaan riskin ja, ja niin pitkä koidaan perustella, niin heidän pitää tavallaan kantaa vastuu tilanteesta. Uskon myös, että on aika luonnollista, että sellainen rahoituslaitos, jota on massiivisella kestävällä tavalla rahoitettu, pelastettu, puretaan kokonaisuudessaan tai yksiköihin, siis myydään jollekin toiselle liikelaitokselle tai useille muille rahoituslaitoksille lyhyesti siis, että se ei enää pysy samanlaisena niin kuin ennenkin ja säilytä omaa nimeään samalla kun se on julkisen varoin pelastettu, varsinkin jos se on kestävää ja kyseessä on erittäin suuri operaatio. Välttämättä ei ole epänormaalia sekään, että valtio, jos se joutuu toteamaan, että intervention, intervention hinta jonkun laitoksen tai laitosten pelastamisoperaatiossa on nettokustannus veronmaksajalle ja sitten halutaan jälkikäteen tämä saada takaisin tämä raha esimerkiksi verottamalla pankkeja ja näin veronmaksajat saavat korvauksen kunnon toi, jos liikelaitos on tai pankit ovat toimineet ta- liian vähän kurinalaisella tavalla itse aiheuttanut tämän ongelman. Sitten kolmas aspekti, joka liittyy näihin puutteisiin sääntelyssä, on pankkiympäristö. Se, mitä tarkoitan tällä pankkiympäristöllä, ovat ne kysymykset, jotka eivät suoraan ole pankkivalvonnan alaisia, mutta jolla on suurta merkitystä. Siis toisaalta ähm, kirjanpitokysymykset, tilinpäätösasiat, kaikki se, mitä ei ole säänneltyä. Äh, tilinpäätösstandardit, niiden pitäisi paremmin ottaa huomioon rahoitusvakautus, Mm, rajoitukset ja vaatimukset. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää enemmän ottaa huomioon markkinoiden arvot silloin, kun likviditeettiä puuttuu. Nyt korostan tätä sen kummempiin. Ja tulee sovellusalaan ö, käyvässä arvossa, jota ei oteta huomioon kaikkia. Ja, ja jos se ei ole, sitä voidaan käyttää ehkä vain neuvottelun, neuvotteluvälineenä. Ja sitten luonnollisesti, niin kuin G20 on toivonut, pitäisi yrittää lähentää erilaisia järjestelmiä siis, ja käyttää tästä laadukasta mm, tilinpäätösjärjestelmää. Tietenkin standardien laatu on erittäin, kaikkein tärkeintä, mutta sitten lähentyminen myös tärkeää, mutta ensin laatu ja sitten lähentäminen pitää siis pyrkiä lähentämään standardeja, jotka, tä, jossa, jotka täysin ottavat huomioon rahoitusvakauden asettamat vaatimukset. Lopuksi kansainvälisten tilipäätösstandardien hallinta pitää vielä vahvistaa, jotta yleinen julkinen etu että vakaustekijät otetaan paremmin vielä huomioon rahoituskysymyksissä ja että vakavaraisuusperiaate otetaan huomioon, kun standardoidaan tilinpäätössäännöksiä. Vielä viimeinen kohta sääntelyn perimetreistä. Haluaisin vain muistuttaa kriisin alkuperästä. Sehän syntyi USAssa. Se tapahtui sellaisten, luo, kun myönnettiin luottoja ihmisille, jotka olivat maksukyvyttömiä, ja sitten ne välittyivät, annettiin yksiköille, joita ei oltu valvottu, Siis perimetri oli tässä varsin kapea. Eurooppa voi tässä olla aika ylpeä, koska meidän sääntely, pankkisääntelymallimme periaatteessa pyrkii kattamaan kaikki toimet, kaikki operaatiot. Siis tässä, jos halutaan vastata tähän toiveeseen, jonka Sefa esimerkiksi on esittänyt Siis halutaan, että kaikki tuotteet, kaikki markkinat, kaikki toimijat alistetaan valvontasääntelylle, niin varmaankin meillä on vielä edistystä saatava aikaan. Tietysti luottoluokitukset ovat myös yksi tällainen tekijä. Sitten tällaiset äh, velkarahoitetut rahastot, näitäkin ollaan tutkimassa tällä hetkellä. Sitten tietyt markkinasegmentit, johdannaistuotteet, ne pitää muuttaa sähköisen kaupan kautta, sitten transaktiot, jotka on rekisteröity. Nämä kaikki ovat olennaisia kysymyksiä, jotta voidaan välttyä systeemiseltä riskeiltä. Vielä jää jäljellä, että Euroopankin tasolla ja tämä on vieläkin enemmän totta kansainvälisesti ajatellen, kun määritellään se, mikä on luottolaitos, se vaihtelee tai voi vaihdella maasta toiseen. Puheenjohtaja, tässä ehkä olennainen, mitä halusin sanoa valvontamallista. Valvontamallista Euroopassa haluan puhua erittäin lyhyesti, koska huomaan, että aika rientää nopeasti. Sanoisin, tästä toista asiasta. Ensinnä, että Euroopassa uuden valvonnan arkkitehtuuri, jota esittelijä työryhmässä on ehdottanut, jota Jacques de la Rosière on johtanut. Tämä tuntuu mielestäni erittäin oikeaan osuvalta ehdotukselta ajatellen kriisiä. Luulen, että voisin oikeastaan lopettaa jo tähän. Ehkä korostaisin sitä, että yksi olennainen oppi kriisistä on siinä, että läheisyys valvojan ja keskuspankin välillä on olennainen edellytys, jotta voidaan nopeasti ja joustavasti reagoida, jotta näin voidaan vastata kiireellisiin tilanteisiin. Ja samanaikaisesti uskon, että valvojaelimen läheisyys suhteessa tähän asianomaisen elimen on myös olennaista, että teho, valvonta on tehokasta. Siis sellainen rakennelma tai arkkitehtuuri, jossa kansallisella tasolla on valvojia, mutta on erittäin vahvaa koordinaatiota niin kuin Larosien ryhmässä on ehdotettu. Siis yhteistyö on läheistä toimielinten välillä ja on myös rajat ylittävä yhteistyö. Tämä on hyvä rakenne saada aikaan tällä hetkellä. Sitä vastoin olen työryhmän kanssa vähän vastentahtoinen ajattelen tällaista yhtä ainoaa valvoja valvoja Tässä valvoja on liian kaukana valvotusta. Ja näin kaksi, kahden, kaksi taso synnytä tällaisia vääristymiä ja sirpaloitumista ja he, myös tällaista sääntelysovittelua ottamatta huomioon. Vaikka äsken puhuin näistä systeemisistä laitoksista, en siis todellakaan puolla sitä, että laadettaisiin listaa näistä systeemisistä laitoksista ja että olisi sitten niiden kohdalla erillinen valvontajärjestelmä. Lopuksi sanoisin, että kun ajatellaan tällaista Twin Peaks-lähestymistapaa, pankit ja valvojat ovat lähes yhteydessä. Tämä on hyvä asia silloin niin kauan, kun se ei riko läheisyyttä valvonnan ja keskuspankin välillä. Mielestäni tämän täytyy olla prioriteettikysymys, että ne toimivat lähes yhteistyössä. Tämä on evoluutiota, saadaan siis aikaan pankkivalvonnan läheisyyttä ja valvojien ja keskuspankin välistä toimintaa. Tätä ollaan laatimassa ja sitä ollaan tutkittu. Ja tällaista on jo toteutettu aika monissa Euroopan maissa. Mielestäni tämä on hyvänlaista kehitystä. Kiitoksia puheenjohtaja. Merci vous, monsieur eh. Kiitokset teille, herra Noyer. Nyt kysymyksiä. Kellohan on paljon joten ehkäpä pyytäisin koordinaattoreita käyttämään puheenvuorot luonnollisesti ensin kuitenkin esittelijämme Pervans Beres ja Otmar Karas. Molemmat minuutti. Ja kun minuutti on kulutettu, niin punainen kortti nousee täällä. Monsieur le Président, merci Monsieur le Gouverneur de, de ces... Euh, Puheenjohtaja, pääjohtaja, kiitoksia tästä analyysistä, jotka koski joka, joka koski puutteita. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen koskee pankkien pääoman lisäämistä, nähdään näitä paineita, joita on ollut, ja nyt ei ole oikea hetki näin tehdä, niin edelleen näin sanotaan. Tapa, jolla te esititte tämän mm, arvopaperistamiskysymyksen on aivan olennaista, jotta voidaan edetä tässä keskustelussa. Jos puhutaan te- tästä teorisesti ja globaalisti, voidaan puhua kilpailukyvystä, rahoitusmalleista, Euroopan talouksissa verrattuna USA ja niin edelleen. Ja se estää menemästä pidemmälle. Minusta nyt näyttää siltä, että on nyt useitakin ehdotuksia pöydällä. Ja itse asiassa Baselin työn takana on jo alettu ja nähdään, että täytyy lisätä pääomia pankeissa ilman, että sitä mitään vaihtoehtoja. Tehdäänkö näin vai päätetäänkö näin? Onko muita vaihtoehtoja? Siis Euroopan tasolla, mikä on ihanteellista meidän lopputavoitetta ajatellen, joka ei ole niinkään pankkisektorin terveys, vaan äh, kuin ta- todellisen ra- talouden rahoittaminen. Minulla ei aikaa esittää toista kysymystä. No ehkä kuitenkin. Mitä olette mitä aiotte tehdä Baselin sopimuksella? Voidaanko niistä saada jonkinlainen perussopimus? Arvoisa pääjohtaja, teidän puheenvuoronne oli kaksiosainen ja ei, mitä ensimmäiseen osaan, osaan tulee, niin ei kaikkia valvontaan liittyviä ongelmia pystytä ratkaisemaan, esimerkiksi oma pääoma ja muut kysymykset ratkaistaan sitten, mutta nyt mietitään valvontaa. Ja te katsoitte, että La Rosierin raportti osuu oikeaan. Me kuitenkin kysymme, että eikö eurooppalaista valvontaa tarvita ja myös mahdollisia sanktioita siinä tapauksessa, että paikalliset, paikallinen valvonta joko ei toimi tarpeeksi hyvin tai osuvasti, koska markkinat ovat yhä globaalimmat. Eli kun ajatellaan eurooppalaista tai globaalia valvontaa, niin minkälaisena sen voi sitten nähdä? Ja neuvoston yhteinen kantahan palaa La Rosierin kantoihin, joten minkälaiset mahdollisuudet näette eurooppalaisella valvonnalla verrattuna kansalliseen? Kiitos. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja pääoman vahvistaminen pankeissa. Mielestäni me emme voi välttyä siltä, etteikö vahvistettaisi omia varoja, pääomaa, koska sehän on kaiken pohjalla, kun halutaan, halutaan välttää se, etteivät laitokset ole liian heikkoja ajatellen niiden suorittamia operaatioita. Silloin he rauhoitus, rahoitusmarkkinat eivät voi rauhoittua, jos miniminsä vähennetään. Kriis, tai ilman tätä ei voida vähentää riskiä siitä, että joudutaan tekemään julkinen eh, interventio. Mutta niin kuin tekin, minuakin tämä huolestuttaa, kun pitää rahoittaa myös taloutta, kansantaloutta. Pitää tehdä kaikki, mikä on välttämätöntä. Päätökset, joita on jo Euroopassa tehty, siis on, vahvistaa pääom, pääomapohjaa markkinaoperaatioissa ja näin tehdään myös arvopaperistamiskysymyksissä. Tämä on tekeillä. Tämä on, se oli Baselin kakkossa huonosti mitoitettu. Tämä kansainvälinen sopimus on paremmin kalibroitu tällä hetkellä ja näin pitää tehdä. On varmasti muitakin asioita, joita pitää tehdä pääoman laadusta. Tämäkin on kiiston kysymys. Täytyy asteittain pystyä tätä vahvistamaan. Tässä sanoisin pikemminkin, että tässä äh, tarvitaan riittävästi aikaa, jotta saadaan tällaista vahvaa pääomaa, joka koostuu pääosassa ö, äh, reserveistä tai, tai arvopapereista, osakkeista. Olisin paljon varovaisempi, kun ajatellaan jotakin teknisiä toimintoja tai laskentavähennyksiä ja muita, koska jos lisätään yhteen liian monia asioita, niin ehkä silloin talouden rahoituskin monimutkaista ja vaikeuttuu. Se on se, että tämä on pikemminkin tällainen kalibrointi, mm, mitoituskysymys. Toista vakavaraisuustoimenpiteet ja toimenpiteet ne pitää sovittaa toisiinsa. Mielestäni ei ole ristiriitaista, että haluaa kehittää talletustakuu rahasto, jotka on ennalta rahoitettu, jotka ovat vahvempia, jotka pystyvät jälkikäteen puuttumaan tilanteeseen. Ja sääntelijä voi vaatia niiltä toimintaa vaikassa tilanteessa ennen varsinaista draamaa ja näin välttää se. Olen siis sitä mieltä, että nämä molemmat ovat hyödyllisiä. Tässä yhdyn täysin mielipiteeseenne. Mielestäni tämä tuli esille teidän kysymyksestänne. Siis jos on hiukan enemmän näitä äh, kriisirahastoa, niin tarvitaan ehkä vähemmän pääomaa, ja se ehkä voisi olla parempaa potentiaalille kasvulle. Itse asiassa kyllä tästä olen vähemmän vakuuttunut. Sitten Baselin äh, yleissopimusta, perussopimus. Tähän mennessä järjestelmä on toiminut varsin hyvin yhdellä varauksella, jonka ottaisin esille, nimittäin USAn jälkeen jääminen. Siis äh, mitä tulee Basel 2 toteuttamisen käytännössä. Minä oikeastaan puoltaisin sitä, että komissio, kun se laatii suunnitelman toivottavasti Baselin komitean ehdotuksen pohjalta, odotetaan USAlta tällaista, että se alkaa toteuttaa Basel 2, jotta mutta sitten komissio esittää sopeutuspaperinsa Basel 2, koska kun ajatellaan G20 johtopäätöksiä, niin siellähän oli tarkoitus, että USA hyväksyisi Vaasa 2 vuotta ennen kuin muut maat sen hyväksyvät sitten Vaasa 2 muutokset. Mielestäni tämä ei ole täysin epäloogista. Ehkä toimielimekanismin kuvaus ei ollut aivan oikea, mutta olen varma, että ymmärsitte kyllä, mitä tarkoittan. Sitten, miten toimitaan niin, tämä myös La Rosier-raporttiin, että Euroopan viranomainen voi omata sanktioita valvonnassa. Olen vakuuttunut siitä, että oikea formula on sellainen, joka progressiivisesti, niin kuin nimessäkin ehdotetaan tässä luonnoksessa, josta keskustellaan parlamentissa, siis sellainen eurooppalainen valvonta, rahoitusvalvontajärjestelmä. Kun tarkastellaan, miten järjestelmä, joka minun mielestäni toimii parhaiten USAssa, joka on siis valvontajärjestelmä, siellä on moniakin, mutta joka toimii Fedissä. Se on järjestelmä, jossa valvoja ei ole Washingtonissa. Valvoja on joka ikisessä liittovaltion pankissa. New Yorkin alueen valvoja löytyy sieltä, chicagolainen sieltä, Chicagosta ja niin edelleen. Jokaisella alueella tai osavaltiolla on oma valvojansa, mutta Washingtonissa on tällainen institutionaalinen mekka, mekanismi, ne, komitea, joka va, varmistaa johdonmukaisuuden. Jos puutteita jossakin löytyy, niin tarttuu tilaisuuteen tarttuu tilanteeseen. Siis on sellainen johdonmukainen järjestelmä tältä osin tietenkin. Muu järjestelmä on paljon vähemmän hy- hyvä kuin Euroopan järjestelmä. Meidän ei suinkaan pidä olla liian kriittisiä oman edistyksemme suhtaan. Joskus voisi hämmästyä, että olemme edellä muita alueita, mutta tämän tyyppinen liittovaltiojärjestelmä, pitäähän kutsua näitä oikeilla nimellään, on suurelta osin se tapa, jolle eurojärjestelmäkin perustuu perussopimukseen, on oikea tapa tarttua asioihin. Toisaalta näin voidaan varmistaa läheisyys, tunnetaan kenttä, tunnetaan toimijat, tunnetaan juridiset erityispiirteet, markkinoiden erityispiirteet, joita vielä on olemassa, ja sitten myös on tällaiset, tällaista yht, yhtenäisyyttä. Äh. Yksi minuutti. Ja kuka Alden puolesta puhuu? Grazie Presidente. Volevo chiedere questo al nostro ospite. Nelle... Voisin kysyä seuraavaa vieraltamme. Näissä valvontatoimissa ja sääntelytoimissa sekä kansallisella että Euroopan tasolla ja ylikansallisella tasolla hyvin arkaluontoinen asia tulee tiedon hallinnasta. Tiedämme, miten paljon vääristymiä siitä voi tulla ja miten paljon vahinkoa siitä voi aiheutua. Joten haluaisin halusin tietää vierailtamme, että miten hän ajattelee, että voisimme tehokkaimmin toimia. Ja missä toiminnassa olisi vähemmän riskejä rahoitusjärjestelmällä. At least in the uh, interpretation. Herra Nuoje, ainakin alustuksessanne käytitte sanoja kuten hieno säätäminen, hienovarainen, tasapainoinen. Oletteko sitä mieltä, että on vaara siinä, että tehdään Euroopassa liikaa, kun yritetään ratkaista Amerikan ongelmat ja päädytään direktiivejä ja lainsäädäntöä laatimaan, joka itse asiassa markkinoita voitaisiin estää. Ja viimeinen kysymys, ymmärsin, ymmärsinkö oikein, että olitte hyvin kriittinen tällaista vakausrahastoa kohtaan, sanoisitte ei tällaisille rahastoille tai vakuutuksille? Merci beaucoup. Euh, Kiitoksia. Tämä tulee tähän tiedonhallintakysymykseen, joka on erittäin herkkä kysymys. Mielestäni jota tässä pitäisi soveltaa. Mielestäni se on aika lähellä sitä työtä, jota tehdään säännöistä, joista nyt keskustellaan. Siis viranomaisilla on mahdollisuus kommunikoida silloin, kun se tuntuu välttämättömältä, mutta he eivät, heidän ei ole pakko kertoa työstään tai raportoida työstä, jota luottamuksellisesti tehdään. Mm, tämä on tavallaan tällä hetkellä oikeus ja velvollisuus, joka valvojilla on – Näin ehkä puhutaan myös Euroopan riskin komiteassa. Tämä on mielestäni hyvä tapa toimia. Pitää tapaus tapaukselta määritellä ja itse voida valita, haluaako kertoa vai käydä keskusteluja diskreetisti vai kertoa niistä. Ainoa tiedottaminen, joka mielestäni välttämätöntä, on välttämätöntä, on se, jota tapahtuu tämän tyyppisessä tilanteessa, kun me täällä tänään olemme. Se seikka, että te säännöllisesti kuulette Euroopan systeemisen riskin komitean johtajan Tämähän koskee keskuspankkijärjestelmää 27 maassa ja tämä tuntuu hyvältä tavalta toimia. Sitten tähän herkkään tasapainoon ja hienosäätöön ja niin edelleen, jonka otitte esille. Kyllä tämä on ihan oikea tulkinta puheestani. Siis olen yrittänyt sanoa, että minusta näyttää siltä, että olla, alueet ja suuntaviivat, jotka tähän mennessä on valittu ja joiden laatimisen olen niin osallistunut kuin muutkin G20 jäsenet ja e, rahoitusvakauskomitean jäsenet. Ja, niin kaikki nämä suuntaviivat sinällään ovat hyviä tai suurin piirtein, suurin piirtein kaikki. Sitä vastoin tämä kalibrointi siis, täsmälliset yksityiskohdat, jotka on valittu, niin, niin todennäköisesti, jos otettaisiin tavallaan raasti ilman muunlaista menettelytapaa, eivät vastaisi niihin ongelmiin, joita meillä nyt Euroopassa on. Ja mielestäni se olisi vaarallista, olettaisiin, mutta tietysti pitää tarkistaa. Se olisi vaarallista ajatellen talouden tervettä rahoitusta, maailmassa ja erityisesti Euroopassa. Ja tämän takia meidän täytyy tällaista hienosäätöä harjoittaa. Tähän liittyy myös makrotaloudellista toimen, toimenpiteitä. Mallinnetaan vaikutuksia, so, vaihdetaan tekijöitä, kunnes löytyy oikea tasapaino. Viestini on, että ei pidä ajatella sitä, että se mitä on nyt on pöydällä on jo loppuun viety. Nyt on vuosi aikaa testata eri vaikutuksia ja ehdottaa eri lainsäädäntöille kansan maailmanlaisen sopimuksen pohjalta toivon jotakin sellaista, joka on tasapainotettua. Ja se on vieläkin tärkeämpää eurooppalaisille, koska meidän talouttamme pitkälti rahoitetaan pankkien, pankkijärjestelmän kautta, kun taas USAssa taloutta rahoitetaan suuresti markkinoiden toimesta. Vaikutus meillä on vieläkin huomattavampi siis. Mitä tulee sitten tähän vakausrahastoon tai pelastusrahastoon, niin kyllä olen kriittinen sellaisen ajatuksen suhteen, että voitaisiin pitää tällaista palkkiota takuusta, joka on mielestäni niin vakuutusmaksu, joka annettaisiin yritykselle tämä, mistä luo moraalista uhkapeliä. Mutta kun ajatellaan takurahastoja, joista on kokemusta monissakin maissa, niitä voidaan käyttää ennaltaehkäisevästi Mielestäni se on ajatus, jolla on jo paljon vähemmän haitatekijöitä ja joka koskee laajalti monilaisia laiteet, laitoksia, pieniä ja suuria, ilman minkäänlaisia kynnysvaikutuksia on mielestäni sopivampi tähän. Benzi. Bonjour, Monsieur Noyer. Uh, I have two questions. The uh, Kaksi kysymystä. Ensinnäkin, ymmärsinkö oikein, että sanoitte, että valvonnan läheinen suhde finanssiinstituutioihin varmistaa parhaan valvonnan ja siteerasitte Yhdysvaltain järjestelmää, jotta halusitte todistaa, että tämä on paras tapa organisoida tällaisen järjestelmän. Minun täytyy sanoa, en ole todellakaan vakuuttunut näiden kokemusten jälkeen, joita meillä on ollut. Erityisesti minusta näyttää siltä, että läheisyys sekä etäisyys täytyy olla hyvin tasapainossa, jotta voidaan tehdä valvonnasta tehokasta. Toiseksi haluaisin kysyä, jos kriisistä on opittu läksyt, että rahoitusjärjestelmä aiheuttaa eksternaliteetteja lopulle taloutta, niin eikä ole oikeutettua, että olisi eräänlainen eurooppalainen rahasto, jota rahoitusjärjestelmä rahoittaa, jotta voidaan allokoida nämä kulut, jakaa ne oikein. Ja miten tällainen oikea kulujen jakaminen voisi tapahtua ja miten se voidaan organisoida? Sitten Borgetsio. Presidente, signor governatore, limiti. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa pääjohtaja, kun tässä puhutaan valvontasääntöjen rajoista ja ylipäätään valuuttapolitiikasta ja sitä, että tässä nyt halutaan toimia innalla millä hyvänsä. Nyt on syntynyt ikään kuin tällainen varjopankkijärjestelmä, joka on irrottautunut aivan täysin viranomaisvalvonnasta. Ja kuvailitte tätä kyllä erittäin hyvin ja annoitte kokonaiskatsauksen siitä, mitä, minkälaista uudenlaista valvontaa voitaisiin saada aikaan ja totesitte, että tilinpäätössääntöjen täytyy olla hyvin tiukkoja. Mutta kysymykseni olisi, liittyisi tähän varjopankkijärjestelmään, joka edelleen on täysin toiminnassa, koska se johtaa uusiin kupliin rahoitusalalla. Tämä varjojärjestelmä on edelleen toiminnassa, joten mitä mahdollisuuksia meillä voisi olla sitä vastaan, mitä voisimme tehdä saadaksemme vältettyä uudet riskit. Tämä koko kokonaisuus, tämä velkaantuminen, jota on rahoitettu kuplalla ja jonka sitten viime kädessä maksavat veronmaksajat. Johtaa siihen, että veronmaksajat kysyvät itseltään, joutuvatko he ää, äh, maksamaan seuraavatkin kuplat ja sitä seuraavat. Kiitos. Ja valvonta ei paranneta. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja esitin, ilmaisin itseäni varmasti nyt huonosti, jos ymmärsitte niin, että menin niin pitkälle, että riittäisi se, että mitä läheisempi suhde valvojan ja viranomaisen väillä on, niin sen parempi ei tämä tarkoita, että pitää valvoja perustaa joka ikiselle alueelle perustaa ja silloin olisi elämäkin helpompaa. Jos näin sanon, ymmärsit, niin ilmaisin tänne huonosti. Siis tarkoitan sitä, että kun keskitetään yhteen ainoaan paikkaan, analyysitiimejä, valvonta, tilintarkastajia, joka koskee niinkin laajautua kuin Eurooppa, että saadaan aika paras järjestelmä. Joten minun mielestäni arkkitehtuuri tai rakennelma, jota La Rosier on ehdottanut, jossa sanotaan, että säilytetään valvojat muodossa, kun ne ovat, mutta otetaan ne mukaan tällaisen liittovaltio federalistiseen järjestelmään, johon, jos on todelliset välitys tai sovittelu oikeutta ja unif, unif, yhdenmukaistetaan oppeja, sääntöjä, standardeja, niin ainakin tämän päivän Euro- Euroopassa se olisi tehokkaampaa. Oh. Hyvä, hyväksyn itse tällaisen analyysin. Siinä kaikki, mitä haluan sanoa. Toiseksi, mitä tulee näihin ulkoisiin tekijöihin tai eh, ulkoistamiseen, joita syntyy kriisistä. En ole samaa mieltä. Ei se minua häiritse, että perustetaan joku rahasto, vaan se, että tehdään lista näistä niin sanotuista systeemistä äh, laitoksista. En halua mitään pankkeja nimetä, mutta on nyt kuitenkin pankkeja, jotka ovat äh, jotka, jotka on joutunut julkisen varoin pelastamaan, joita ei varmaankaan olisi pantu systeemiselle listalle vielä pari-kolme vuotta sitten vaikka näin kävi. Ja toisaalta tämä ei mielestäni todella vastaa tähän kysymykseen ja luo minun mielestäni huomattavan riskin, että sanotaan, että on kaksi laitosta Euroopassa, jotka eivät koskaan tee konkurssia. Ne tullaan pelastamaan ja paras todiste siitä, että niille annetaan tällainen kaiken riskin vakuutus, että ne maksavat tietyn maksun. Se, että maksatetaan määriteltyltä pohjalta. Kutsun tätä takurahastoksi, koska minulla on talletustakuurahastoista kokemusta. Varmaankaan niin siellä ei ole tarpeeksi rahaa. On muualla paljon huomattavampia varastoja muualla Euroopassa, mutta tällainen takurahasto kyllä pystyy puuttumaan jälkikäteen ja tarttumaan tilanteeseen jossakin laitoksessa. Valvoja voi määrätä sen toimimaan ja on sitten sellaisia toimivaltuuksia, jotta voidaan jopa erottaa puheen johtaja ja panna uusi johto paikalle. Joten olen sitä mieltä, että mikä nimi tälle sitten annetaankin, niin tämän tyyppinen rahasto, jota rahoitetaan pankkien toimesta. Ja tämä on tällainen vero, joka vastaa näihin pankkien ulkoisiin tekijöihin. Sitten tästä varjopankkijärjestelmästä, niin kuin tätä, tätä termiä täällä käytettiin. Vastausta ei voi ihan lyhyesti antaa, mutta on moniakin kohtia, joita pitää käsitellä. Ensinnäkin välineiden konsolidointi, joita pankit käyttävät, standardit, joita Euroopassa käytetään, tilinpäätösstandardit, no, me käytämme vielä paljon enemmän näitä välineitä, jotka eivät ole tilinpäätöksessä mukana, paljon enemmän kuin USAssa. Asiat ovat kyllä nyt muuttumassa, mitä tulee amerikkalaisen tilinpäätössääntöihin. Tämä on ensimmäinen kohta. Sitten pitää ottaa huomioon todelliset riskit, joita pankeilla on, kun ne kantavat nämä sitoumukset, erityisvälineet, jotka eivät kuulu tilinpäätökseen Tämän pitää erityisesti tapahtua kakkospilarin kautta. Tällä hetkellä yritämme ottaa tämän huomioon mahdollisimman pitkälle. Ennenkin näin tehtiin, mutta vielä enemmän nyt kriisin jälkeen. Siis on olemassa metodeja, jotka mahdollistavat sen, että voidaan käsitellä tällaisia pankkien ulkoisia toimia, jotka ovat kyllä ehkä vähän niin kuin te sanoitte. Kiitoksia. Tämä oli nyt tapaamisemme keskustelumme. Ensimmäinen osa se on saatu päätökseen. Kiitän teitä siitä, että tulitte vieraaksemme ja vastasitte kysymyksiimme. Äh, kysymyksiä olisi ollut paljon enemmänkin, mutta aika ei ollut tämän enempää. Suuret kiitokset. Kiitän minäkin. So, wir kommen jetzt zum ersten Panel. No niin, nyt äh, ensimmäinen paneelimme, herra Sanjo, saa nyt puheenvuoron. Teillä on 15 minuuttia puheaikaa. Jos teillä riittää 12, sitä parempi. Äh, se olisi todella vaikeaa. Teen parhaani. Aloitan tästä, kun taivas romahti niskaan, en lue uudestaan kaikkea. Ne, jotka näkevät taivaan tippuvan niskaan, minä luen itseni tähän joukkoon, niin olen nyt halukas uskomaan, että melkein mikä tah- mitä tahansa kauheaa voi rahoitusmarkkinoilla tapahtua kun on tämä apokalypsin paradigma, niin se on epäterveellinen asiantila. Sitä ei voida hyväksyä. Se, mitä nyt tarvitaan, on jotain sellaista, jota olemme tottuneet nimittämään regimin muutos, suuri reformijärjestelmässä, joka on siis vaarallisen epävakaaksi tullut. Mutta ennen kuin uusia politiikkavastauksia kiirehditään, muutamalla parametreja vanhentuneessa järjestelmässä. Ensin täytyy analysoida heikkoudet ja pitää olla joku näkemys näihin kausaalisiin syihin, joilla oli tämä valtava potentiaali muuttaa kriisikatastrofiksi. Sääntelykehys on joutunut kritiikin kohteeksi kritiikin, jota olisi vaikea ylenkatsoa. Rahoituskriisi on osoittautunut epäilemättä sen, miten epäasianmukainen ja virheellinen sääntelykehys voi pysyviä vahinkoja aiheuttaa rahoitusjärjestelmässä. Se, mitä viimeisen 20 vuoden aikana oli tällainen reikäjuustosääntely. Kansainväliset standardit, jotka olivat pohjimmiltaan terveitä, mutta muuten kuitenkin täynnä reikiä oli myös ja vieläkin on suuria alueita, joita ei ollenkaan valvottu. Tämän tuloksena myöskin sellaiset rahoitusyhtiöt, joita valvottiin tarkasti, pystyivät pitämään tiettyjä riskejä valvojien tutkan ulkopuolella ja hyödyntivät tällaista porsaanreikien laajaa kirjoa. Käsittelen näitä nyt. Basel 1. Kansainvälinen standardi vuodelta 1988, jota täydennettiin markkinariskikomponentilla vuonna 1996. Siinä oli tavoitteena asettaa rajoituksia pankkien kyvylle laajentua varomattomasti niin, että varmistettiin, että riskien kasvaminen Eh, sillä asetetaan vastapainoksi vastaava eh, pääoman lisäys. Kuitenkin standardi jätti joitakin pakoreittejä avoimeksi ja pankit pystyvät niitä käyttämään heikentääkseen tätä perusopinkappaletta eh, finanssisäätelyssä. Hyvä esimerkki on tämä riittämätön pääomavakaus riskipositioissa pankkien kaupankäyntisalkuissa Täytyy huomata, että pankit, jotka arvopaperi, investoivat näillä Yhdysvaltain subprime-lainamarkkinoilla, pystyivät minimoimaan tämän pääomavaatimuksensa, jos ne pitivät nämä arvopaperit tässä kaupankäytisalkuissa. Sitten, että pankit pystyivät antamaan tällaisille lyhytaikaisen paperityksen ostajille rajattoman määrän tällaisia sitoumuksia 360 eivän perusteella. Ja sillä annettiin tällainen verrattain harmiton nimi likviditeettijärjestelyt. Valitettavasti pankkien täytyy ottaa vastuu näistä järjestelyistä, kun ei enää pystytty näitä CPitä laittamaan eteenpäin. Tämä äärimmäinen maksukyvyttömyysriski subprime-arvopapereissa jo tuli heidän syliinsä. Toinen esimerkki oli näiden omistajattomien erillisyhtiöiden käyttäminen SPViden, joissa miljardeja subprime-arvopapereita laitettiin sinne. Pääomastandardin kannalta kysymys oli se, että kun pankit, kun näitä edellisyhtiöitä loivat, olisiko niiden pitänyt konsolidoida ne taseeseen vai ei? Vastaus tuli näistä epätarkoista kansainvälisistä kirjanpitostandardeista, jotka kansainväliset äh, rahoitusmarkkinasääntelijät hyväksyvät. Tässä tapauksessa oli kansainvälinen kirjanpitostandardi IAS 27 ja vastaava äh, Interpretation Standard 12, jotka olivat ongelman lähde. niille, jotka nämä yhtiöt suunnittelevat hyvinkin taitavasti. Se oli aika helppoa. Kirjanpitäjät sitten varmistivat, että he pystyivät vapaasti päättämään, että konsolidoidaanko vai ei. Lopussa se, että ei konsolisoitu, aiheutti suurimman osan tästä tästä varjopankkijärjestelmästä nämä horivat rakenteet, joissa ei ollut pääomavakautta ollenkaan, joka sitten saattoi myrskyssä sortua. Ja näin lopussa kävikin. Oletus, että pankit, jotka näitä SPVitä sponsoroivat, että siinä ei olisi riskiä, se osoittautuu kangastukseksi. Tällaisten arvopapereiden ostajat pakottivat pankit ottamaan vastuun näistä subprime-paperista aiheutuvista riskeistä, vaikka pankit eivät ole antaneet mitään sopimuksellisia sitoumuksia tästä. Varmaankin olen oikeassa, jos sanon, että nämä esimerkit kuvaavat tapauksen vakavasta sääntely, äh, sääntelyn epäonnistumista, jolla oli katastrofiset seuraukset. Tämä translaatio, faktori, pääoman ja riskipositioiden välillä, siis tämä lipuvaikutus, sen annettiin kasvaa hallitsemattomasti. Pääoma oli menettänyt yhden tärkeän tai tärkeimmän tehtävänsä riskin kasvamisen rajoittamisen. Luottoriskiä myöskin laajennettiin arvopaperistamisella. Pankit arvopaperistivat lainansa tällaiseksi mm, asuntolainavakuudellisiksi eh, arvopapereiksi tai eh, arvopaperivakuudellisiksi arvopapereiksi. Siitä tuli tällaisia velkarypäsvakuudellisia velkasitoumuksia, eli CDOita. Ja sitten kun näihin moninkertaisiin uudelleen arvopaperistamistoimiin turvauduttiin, niin yhä epäselvempiä arvopapereita luotiin, joilla oli tällaisia hienoja nimiä, kuten CDO Squared tai CDO Cubed. Tämä kasvava monimutkaisuus näissä tuotteissa ylitti ostajien kyvyn ymmärtää niitä. Kun tällaisia tuotteita ostettiin, ostajien pitäisi olla sellaisessa asemassa, he pystyvät tekemään hienovaraisia arvioita niihin liittyvistä riskeistä. Sen sijaan tämä läpinäkymättömyys näissä tuotteissa hämäsi näitä ostajia, eivätkä pystyneet määrittelemään riskejä. Lopussa ei ollut mitään tapaa tehdä eroa sen, per, sen välillä, mikä oli huijausta ja mikä realistista. He olivat siis tämän huijauksen uhreja ja siinä näiden arvopapereiden taustalla olevien asioiden huono laatu ei tullut esille. Siellähän oli, olivat taustalla nämä huonot asuntolainat. Miten tämä huijaus pystyi etenemään useiden vuosien näin menestyksekkäästi? Vastaus on helppo. Nämä panijat näissä asuntolainoissa Yhdysvalloissa, heitä ei säännelty tarpeeksi. Tämä finanssikriisi oli todellakin syntynyt USA, born in the USA. Se, että Yhdysvaltain laajuista lainan antamistandardeja ei ollut, niin johti hallitsettomaan lainanantoon bettakapasiteetin jota maailma ei ollut nähnyt aiemmin. Yhdysvaltain näkökulmasta, lainojenantajien näkökulmasta ei ollut tarvetta riskejä vähentää, koska ne pystyttiin muuttamaan arvopapereiksi ja poistamaan taseesta näille arvopaperien ostajille. Jos arvopaperimistamista tulevaisuudessa tulee, tällä hetkellä se on kuulotti kuopattu, niin täytyy paran- oikaista tämä perverssi kannuste ja rohkaista lainanantajia kunnolla tutkimaan lainanottajien luoton kantamiskyky. Kaikkien markkinaosallistujien täytyy tuoda myöskin tällaisen hyvin tiukan sääntelyn piiriin. Rahoitusmarkkinoilla sääntely on ainoa tehokas tapa asettaa eh, este, esteitä ihmisille käyttäytymiselle erityisesti sen varallisuuden muodossaan, jota kutsumme ahneudeksi. Tällä hetkellä tämä surullinen tarina arvopaperistamisesta, sitä ei voida kertoa ilman, että mainitaan nämä reittauslaitokset, jotka kuuluivat näihin osallistujiin epäsäännettelemättömillä markkinoilla. Ne arvioivat, aliarvioivat systeemistä riskiä, että asuntomarkkinat romahtaa kokonaisuudessaan Yhdysvalloissa. Se, että yksi asuntolainan hallitsija ei pystyisi maksamaan lainansa, odotettiin, että se on erillinen riski, mutta tämä osoittautui ylioptimistiseksi. Toinen tärkeä asia, jota täytyy käsitellä, ovat nämä kontrolloimattomat luottojohdonnaismarkkinat, joilla tuotteita kaupattiin joilla oikeastaan piti vähentää riskejä, erityisesti tällaisten luottoriskivaihtosopimusten muodossa, Credit Default Swap CDS, siis kaikki nämä CDS ovat erityinen tyyppi vakuutusliiketoimintaa, ja ne ovat hyvin riskialtista, koska niitä ei säännellä sellaisena. Oli hyviä syitä Yhdysvaltain hallitukselle pelastaa yksi tärkein toimija CDS-markkinoilla vakuutusyhtiö AIG, jos näin ei olisi tehty, niin kansainvälinen rahoitusjärjestelmä olisi kirjaimellisesti romahtanut yhdessä yössä. On kipeä tarve saada aikaan uusia, uusi regula- sääntelyregiimi, jotta voidaan käsitellä tätä tuhoisaa voimaa, joka näissä ketjureaktioissa voi olla, jotka voivat tulla kontrollin ulkopuolelle hyvin nopeasti. Sen jälkeen kun Lehman meni kumoon, niin tuli selväksi, että mikään eikä muunkaan pankin, jota, jota pidettiin systeemisen kannalta tärkeänä ja voitu antaa kaatua. Tällaisia tilanteita kuvutaan nykyään fraaseilla liian suuri kaatumaan tai too connected to fail. Niin kauan kuin systeemi, tämä moraalinen riskivaara asettaa suureen vaaraan tämän rahoitusvakauden ja meidän täytyy löytää tapoja hoitaa tällaisia ongelmia. On monia järkeviä ehdotuksia. Ovatko ne sitten lopulta elinkelpoisia, se nähdään, mutta niistä pitäisi keskustella täysimääräisesti tällä hetkellä henkilökohtaisesti. Olen sen puolella, että otetaan tällainen regiimi käyttöön, jonka avulla voidaan antaa likviditeettiä pankeille, jotka ovat äh, ongelmissa ilman, että luodaan tällaisia äh, kerrannaisvaikutuksia. Kun yksi pankki pelastetaan kunnallisella tavalla, niin tämä moraalisen vaaran ongelma häviäisi kaikki. Voidaan järjestää vai kansainvälisellä tasolla, kun useimmat systeemiset finanssiinstituutiot toimivat globaalisesti. Se, mitä todellakin tarvitsemme, on kansainvälinen sopimus todella, globaalilla, todella globaalista eh, sääntelyregiimistä. Ja tiedän, että tämä on vain toiveunta, koska viimeisen 50 vuotta, 50 vuotta ovat osoittaneet, että maat eivät halua sopeutua, suostua tähän, kun puhutaan niiden kansallisista maksukykylainsäädännöistä. Rahoitusmaailmassa on aina ollut hulluuden kausia, ja yksi niistä on juuri nähty, ja niin tulee myöskin jatkossa olemaan. Sääntelyönä emme voi arvailla, miten tulevaisuudessa markkinat käyttäytyvät, mutta meidän täytyy pitää markkinaosallistujia tarkasti silmällä. jos esiintyy merkkejä jälleen siitä, että otetaan liiallisia riskejä, meidän täytyy saada ottaa esille tämä uusi työkalupakkimme ja käyttää sitä, jos, tar- jos tarpeen. Välttämättä nämä markkinaselvitystä eivät sitä pidä, mutta sitten siteeratkseni hyvin kuuluisaa saksalaista runoilijaa, joka kääntyy suomeksi ehkä suunnilleen näin. Lyhytaikaistakin tyhmyyttä saa katua pitkään. Äh, Kiitokset tästä esityksestä jostain myöskään itsekritiikkiä puuttunut. Pyydän, että kaksi muuta panelistiamme esiintyvät hekin ennen kuin esitämme kysymyksiä. Heistä ensimmäisenä Allianz Italiasta Bettina Korves-Wunderer. I think that should work. Um, let me start my comments. Kiitoksia. Aloittaisin lyhyesti käymään läpi pääsyitä rahoituskriisille, josta nyt sitten tullut varsinaisesti taloudellinen kriisi myös. Riittämätön valvonta, rajoitukset ovat johtaneet siihen, että liiallisesti on käytetty velkarahoitusvälineitä. Ja nämä, tämä velkarahoitus on johtanut siihen, että on enemmän likviditeettiä ja likviditeettivirtoja pankkien ja rahoituslaitosten välillä – ja sitten on äh, sekä mallit, mallista on aliarvioitu, että sääntelyt ovat aliarvioineet tilannetta. Me olemme nähneet myös liiallista likviditeettiä sekä keskuspankkeista pumpattavan, ja mainitsen tässä erityisesti USA, Fedin, mutta myös hallitukset ovat toimineet näin, ja sitten se näkyy julkisessa vajeessa Joissakin maissa olemme nähneet, että tässä on ollut riittämätön sääntelyympäristö. Haluaisin muistuttaa esimerkiksi, että USAssa vain 25 prosenttia rahoitusyksiköistä olivat valvonnan alaisia. Tämän herra Sani jo mainitsi, mutta mielestäni tämä on kyllä tärkeä asia mainita. Um, strong, too strong reliance. Myös on liiasti tukeuduttu matemaattisiin malleihin. Jotkut eturistiriidat ovat myös johtaneet siihen, että on mm, riittämättömällä tavalla arvioitu riskejä. Nyt haluaisin mainita epä selvät tilinpäätösstandardit ja joissakin tapauksissa sekin on johtanut tällaiseen pro mm, suhdanteiden, suhdanteita mukailevaan käyttäytymiseen. Sitten siirtyisin toisen tärkeään kohtaan ja haluaisin lyhyesti kommentoida sitä. Kun ajatellaan kriisin pääsyitä, niistä löytyy myös yritysten rahoitus. Olemme nähneet riittämättä varojen ja vastuiden hallinnointia USAssa asuntolainoituksessa on huonosti hinnoiteltuja eikä ole hallinnut riskejä kunnolla. Lyhyen, on ollut tässä lyhyen aikavälin korvaus- ja kannustusjärjestelmiä. Ja omalta puoltani haluaisin korostaa myös vaikutusta, joka syntyy siitä, että riskinhallinta on ollut riittävällä tasolla rahoituslaitoksissa ja on ollut kyvyttömyyttä mutta ei pidä unohtaa sitä, että meidän täytyy myös ottaa huomioon se, että liian monet markkinaosallistujat ovat niistä investoijia, kuluttajia, halusivat kestämättömän korkeita tuottoja, eikä kunnolla otettu huomioon niihin liittyviä riskejä. haluaisin mainita senkin, että vieläkin on kuluttajajärjestöjä, jotka haluavat edistää tarjota kaikkein korkeinta tuottoa alhaisimpaan hintaan ja todennäköisesti eivät ehkä ole riittävästi hinnoitelleet riskejä. Sitten joihinkin yleisiin kommentteihin. Olemme nähneet, että rahoitussektorit ovat kärsineet eri tavoin eri maissa ja voitte mitata tätä vaikka kun aina taattuja pelastusoperaatioita, mikä sen osuus on BKT, se on ollut ennen oli, on ollut jopa kaksi numeroisia tai sitten alle prosentin. Euroopan vakuutussektori on selkeästi osoittautunut vahvemmaksi kuin pankkisektori. Ja luonnollisesti eri pätevyydet, toimivaltuudet ja laatu sääntelyiden kohdalla on vaikuttanut näihin eroihin. Sitten lyhyesti sääntelyvälineistä ja kysymykset, jotka liittyvät niiden tehokkuuteen. Ja haluaisin luokitella ne neljään osaan. Peria, valvontaperiaatteiden järjestäminen, määrälliset ö, vakavaraisuusvaatimukset, kuluttaja, investoijasuojelu ja sitten tietysti mm, omistajaohjaus. Ohjaus. Mielestäni rahoitusalan kriisi on näyttänyt, että vahva koordinaatio Euroopan tasolla on avainasia ja että eurooppalaista valvontaa täytyy läheisellä tavalla liittää kansalliseen mm, sääntelyyn. Sääntelyn täytyy perustua periaatteisiin. Mitä me tällä tarkoitamme esimerkiksi, jos liian kirjallisesti tulkitaan äh, tilinpäätösstandardeja tai sääntöjä, se saattaa johtaa tällaiseen suhdanteita mukailevaan käyttäytymiseen, joka vain synnyttää lisää kriisiaaltoja. Ja minun mielestäni valvonnassa tarvitaan täytyy ottaa huomioon myös selkeitä eroja pank- e- selkeät erot pankkisektorin ja vakuutussektorin välillä. Me tarvitsemme tehokasta valvontaa, mutta ei byrokratiaa eikä epäkoordinoitua raportointivelvoitetta tai vaatimustasoa. Sitten valvonnan periaatteet voidaan esitellä määrällisinä vakavaraisuusvaatimuksina. Mielestäni meidän täytyy esittää joitakin kysymyksiä näistä määrällisistä vakavaraisuusvaatimuksista. Jos, ovatko pääoma, onko pääoma riittävyys heijastellut sopivalla tavalla riskejä tai riskejä, onko meillä tällaista stressitestausta olemassa, joka on johdonmukaista, ja pitääkö meidän uudelleen pohtia sitä, voidaanko joitakin varaluokkia pitää pääomana tai jonkinlaatuisena reservivarantona. Ja sitten tarvitsemmeko tiukempia sääntöjä, että voisimme rajoittaa liiallista lyhyen aikavälin uudelleenrahoitusta, jolla rahoitetaan sen pitkän aikavälin lainaustoimintaa. Kuitenkin, kun on, pyritään löytämään konkreettisia vastauksia näihin kysymyksiin, meidän pitää varmistaa sopiva tasapaino pääomavaatimusten ja välttämättömän pitkän aikavälin kilpailukyvyn välillä, kun ajatellaan asiaa kansainvälisesti. Neljäs elementti, joka liittyy valvontaan, on kuluttajien ja investoijien suojelu. Tuotteiden avoimuus, tuotteiden asianmukaisuus, niiden pitää heijastella riskiä ja voittoprofiilia, joka tuotteeseen liittyy. Tämä pätee kaikkiin tuotteisiin, on kyse sitten kulutusluotoista tai asuntolainoista tai monimutkaisista rahoitusvälineistä. Luokituslaitoksien roolia pitää todella luupilla tarkastella, miten vältetään eturistiriidat, miten varmistetaan avoimuus mallien välillä ja arvioinneissa, miten varmistetaan tarvittavat taidot näissä ja pätevyydet luottolaitoksissa. Mutta kun puhutaan välttämättömistä toimista, joita voidaan edistää kuluttajan suojaa vielä lisää, niin eh, myös asiakkaiden pitää ymmärtää, että korkea voitto liittyy korkeaan riskitasoon myös. Meidän täytyy myös puhua omistajaohjauksesta rahoituslaitoksissa. Olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy vahvistaa riskihallintaa ja tätä pitää vahvistaa. Sen pitää kuulua tavallaan koko järjestön DNA-rakenteeseen, mitä tällä tarkoitan. Riskihallinta ei voi olla mikään norsunluutorni, jossa esitellään hienoja matemaattisia malleja – ja tulokset löytyvät vain paperilta. Riskihallinnan täytyy olla sellaista, että se kuuluu kulttuuriin, joka taas johtaa joka ikisen päätöksen, joka näkyy jokaisessa päätöksessä kautta koko organisaation. Lisäksi tarvitaan yhdenmukaisia sääntöjä, jotta vältetään riskejä eri aloilla ja maissa. Sitten korvaussuuntavioiden ja periaatteet. Meidän pitää varmistaa, että ne ovat avoimia, että ne liittyvät eh, riskeihin sopetettuihin metriikkaan. Pitäisi ottaa mukaan puolivälin tavoitteet ja lykätä tällaisia korvaussuunnitelmia. Kun tarkastellaan omistajaohjausta minun kannaltani katsottuna, niin siinä on aivan olennaisen tärkeää, että se perustuu yhteisiin eettisiin arvoihin, ja minun täytyy varmastikin tätä korostaa. Meidän pitää, pitää palata omistajaohjauteen ja johja, johtaja-arvoihin, jotka perustuvat yhteisiin arvoihin. Sitten lyhyesti vielä uudestaan. Me tarvitsemme koordinoidun, hyvin kalibroidun valvonnan EU-tasolla. Rahoitusvalvontaa, vakavaraisuusvalvontaa, kuluttajansuojaa, kaikkea tätä pitää hoitaa koordinoidusti ja harmonisoidulla tavalla. Omistajaohjauksen täytyy perustua selkeille eettisille arvoille ja Tämä on varmasti hyvä esimerkki tästä päivästä. Me tarvitsemme yhä tehokkaampaa vuoropuhelua su- valvontaviranomaisten politiikan ja rahoituslaitosten kesken. Kiitoksia. Kiitokset. Kiitos myös siitä, että kun teille myönnettyä puheaikaa. Nyt tämän ensimmäisen paneelin viimeinen puhuja, Thomas Viiser, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, I can, uh, be... Kiitoksia puheenjohtaja. Suhteellisen lyhyesti voin puhua, koska minun ei tarvitse täysin toistaa sitä, mitä monet aiemmista tai kollegoistani ovat sanoneet. Aika laaja yhteisymmärrys monista tekijöistä näyttää olevan. Uh, Ehkäpä aloittaisin tästä otsikosta, missä määrin rahoitusvalvonta voi estää kriisejä. Vedän tässä yhteyden puolustamalla sääntelijöitä kysymällä retorisen kysymyksen, missä määrin nämä tieliikennesäännöt pystyvät estämään tieliikenneonnettomuuksia. Tietysti niillä on merkityksensä, mutta kuka lopulta sitten on kuljettaja? Se, mitä iltapäivällä olemme kuuntelleet tähän mennessä, se vahvistaa pitkälti sen, mitä monet ihmiset ajattelevatkin, että sääntely ja valvonta globaalilla tasolla, mutta tietysti sen vuoksi myös Euroopan tasolla eivät pystyneet sopeutumaan globalisoituneen markkinoiden realiteetteihin. Ne eivät sopineet hyvin monimutkaisiin tuotteisiin, eivätkä ne sopineet hyvin valvomattomiin, sääntelemättömiin tuotteisiin ja markkinasegmentteihin. Ja hyvin usein tietysti sääntelemättömät markkinasegmentit ja valvomattomat tuotteet olivat suora seuraus näistä toimistoja, joita sääntelyä valvontaa vastaan tehtiin. Mikä kausaliteettikriisissä oli, niin on tärkeää ymmärtää, että missä valvonta ja sääntely voisivat mennä, mihin ne voisivat mennä tulevaisuudessa. Tässä on oliko tuota eri mieltä, mutta ei kovin paljon kuitenkaan. Ja ihan aika ilmeisestikin niin valvonta ja sääntely tässä pitkässä kausaaliketjussa ja tapahtumien ketjussa, niillä on tärkeä merkitys siinä. Minä olen yksi niistä, jotka uskovat, että rahapolitiikka on hyvin varhain tässä tapahtumaketjussa ja sitten vastaa ketjua eteenpäin valvonta ja sääntely itse asiassa tulevat kuvaan, mutta palaan siihen muutaman minuutin kuluttua. Ehkäpä sen vuoksi myös näkisin hieman eri roolin tällä arvopaperistamisella kuin herra Sanjo esitteli jokin aika sitten. En sanoisi, että arvopaperistaminen sinällään oli paha, jota ette ehkä myöskään tarkoittanut, mutta on, vaik- on vaara mennä liian pitkälle arvopaperistamisessa, jolla sinänsä on positiivisia aspekteja. Jos sitä oikein hallitaan, niin se voi antaa suuren panoksen siihen, että että riskejä itse asiassa vähennetään positiivisella tavalla. Jos hallinnoidaan huonosti, niin sitten matematiikka ei mene sen mukaan, että vähennetään riskejä, vaan että se eskaloituu. Mikä valvonnan ongelma sitten oli, ja tämä myöskin on mainittu aiemmin, se oli hyvin, sillä oli tällainen mikroprudentiaalinen fokus. Jos yksittäisiä pankkeja valvottiin hyvin, oli se ajatus, niin sitten kaikki pankit olisivat hyvin valvottuja. Myöskin koko rahoitusjärjestelmä olisi sitten hyvin valvottu ja siis turvassa. Ja tämä selvästikin oli väärä harhaluulo. Systeemiriskit, systeemiset riskit, riskit olivat sellaiset, että tietysti siitä seurasi se, että emme hyvin pystyneet hoitamaan sitä tosiasiaa, että tämä systeemiriski on eri asia kuin yksittäisten instituutioiden yhdenlaskettu riski ei. Aritmetiikka ei tule tähän, vaan kysymyssä on hyvin monimutkaista matematiikkaa, jota emme ymmärrä hyvin, mutta jolla on potentiaalisia räjähdysseurauksia sitten laajemmassa mittakaavassa riskissä on kyse myös siitä, että on tällaista kollektiivista käyttäytymistä ja siitä syntyy oma riskinsä. Ja tietysti valvojat voivat mallintaa aika huonosti, eikä sitä voida estää sääntelyllä, mutta voimme yrittää näitä volatiliteetteja, heilahduksia ja prosyklisiä vaikutuksia pehmentää, mutta se ei poistu kokonaan tämä ongelma koska kyse ei ole yksilön yksittäisestä käyttäytymismuodoista, vaan kollektiivisesta käyttäytymisestä. Kerran muistan, olin puheenjohtajana OECD-rahoitusmarkkinakomiteassa. Komitean osallistujat onnittelivat toisiaan siitä, että riski oli poistunut rahoitusjärjestelmästä. Kysyin heiltä, että no mihin se on mennyt se on investoijilla nyt. Ja kysyn, että eivätkö he ole osa tätä rahoitusjärjestelmää, eivät ne ole yksittäisiä yksityisiä kotitalouksia. Yksi, kaksi ja kolme harhaluulla olivat siinä yhdistyneet. Ehkäpä siinä määrin, että ne olivat yksityisiä sijoitussalkkoja, ehkä eläkerahastotuotteissa, mutta joka tapauksessa reaalisesti kuitenkin riski oli paljon enemmän systeemissä vielä mukana kuin ihmiset olivat ajatelleet. Myöskin mitä alan erot olivat ajatelleet. Tämä oli a posteriori vaarallista, koska kun osatekijät toimivat yhdessä, niin aiemmin ajateltiin, että erilliset riskikomponentit pehmentävät tätä sykliä. Ja joissakin pahanlaatuisissa olosuhteissa kuitenkin päinvastainen on totta. Joten täytyy käsitellä, kun mennään nyt eteenpäin, ja työtähän tässä on tekeillä, täytyy käsitellä tällaisia kysymyksiä, kuten vipuvaikutus, vastapuoliriski, rahoitussektoreiden eri, rahoitussektorin vuorovaikutus reaalitalouden kanssa ja miten ne sitten vahvistavat tätä rahoitusjärjestelmän dynamiikkaa. Riskinhallinta instituutioissa on epäonnistunut, yhdesti sanottuna, ja tästä on tullut mantra, jota kaikki toistavat, ja meidän täytyy parantaa omistajaohjauksen laatua. Ja kaikki on, tämä on ihan tavallaan oikein, mutta tässä oletetaan, että parempi hallinta vähentää riskiä. Nyt kysymys, joka ehkä täytyy käsitellä lähemmin, että miksi niin paljon riskiä järjestelmässä oli. Ja tässä täytyy pa- palata tähän kausaliteettiin, johon minä uskon, että paljon siitä on seurausta rahapolitiikasta. Likviditeetti liian suuresta määrästä ei Saksassa, Ranskassa, ei Euroopassa, vaan globaalilla tasolla. Ja koska likviditeettiä tarjottiin liikaa ja sitä on edelleen nyt, oli liikaa rahaa, liian vähän tuotteita, ja siksi oli liikaa riskiä rahoitusjärjestelmässä. Jos rahoitusjärjestelmän riskiä hyvin hallinnoidaan, niin se, se on tarpeen, mutta se oli riittävä edellytys menestykselle. Ja seuraava, ja jos ajatellaan seuraavakin riskiä, jos tästä nyt olemassa kannattaa päästään ulos. Se, mitä nyt tapahtuu, niin paljon työtä tehdään Euroopan tasolla, kuten tekin tässä toiminnassa hyvin tiedätte. Lasorialinen raportin seurannasta ja valvonnasta on kyse, ja ihan oikein se käsittelee sekä mikro- että makrotason asioita. Olemme aika paljon jo kuulleet tänään pääomavaatimuksista, ja tässä palataan siihen, miten paljon riskejä, miten paljon likviditeettiä järjestelmässä on. Täytyy pääomasta tehdä kalliimpaa sillä tavalla, että se ohjaa pääoman tarjontaa taloudessa jolla on, millä on tietysti makrotaloudellisia seurauksia. Likviditeettivaatimukset on jo mainittu. Tilinpitosäännöt tulevat hyvin, äh, hyvin esille kansainvälisessä keskustelussa. Kriisinhallintakyky Euroopan tasolla on osoittanut, että olimme hyvin valmistautuneita, mutta mahdollisesti väärän tyyliseen kriisiin. Meillä oli hyvin hieno yh- yhteisymmärryspöytäkirja. 142 allekirjoittajaa oli viimeksi siinä. Olimme hyvin varmistautuneita yhden rahoitusinstituution äh, sortumiseen, joka toimii äh, rajojen yli, mutta systeemikriisiin me olleet valmistautuneita. kriisi, systeemisen kriisin hallintakyvyt täytyy saada parempaan jamaan. Deposit currency schemes, maksukyky, tällaiset asiat on mainittu. Rahoitusvalvonta ja sääntely epäonnistui estämään kriisin. Ne epäonnistuivat myös kriisin seurausten lieventämisessä. Onko sitten vastaus globalisaation purkaminen ei varmaankaan. Onko vastaus vähemmän Eurooppaa? Ei varmaan sitäkään. Vähemmän monimutkaisuutta ei myöskään. Se, mitä täytyy tehdä, ja palaan kysymykseen, jonka esitin alussa, laajentaa valvonnan ja sääntelyn alaa meidän täytyy hyvin läheisesti ja huolellisesti analysoida, että miten tällaista sääntelyn epäonnistumista voidaan välttää tulevaisuudessa, jolla oli suuri merkitys tietyissä maissa, mutta se oli suuri tekijä, jota emme kuitenkaan nyt kerkeä käsitellä. Ja nyt alkaa se keskustelu, että onko vaara myös säännellä liikaa. Minä tekisin yhteenvedon sanomalla, että tietysti se riippuu näkökulmasta. Sääntelijän säännellyn näkökulmasta tietysti on selvää, että olemme vaarassa säännellä liikaa, mutta tarvitsemme hyvin huolellista makro- makrotaloudellista analyysiä ja siinä sanoisin, että on myös vaaroja alisääntelyyn sekä ylisääntelyyn. Ja huolellinen taloudellinen analyysi on hyvinkin tarpeen, jotta voidaan varmistaa, että meillä on järjestelmä, joka on johdonmukainen ja kattava. Niin nyt olinkin tullut jo loppuun, joten puheenjohtaja hyvissä, tai hyvään aikaan osoitti kelloa. Kiitoksia. Nyt toimimme seuraavalla tavalla. Kaksi kansanpuolueen jäsentä saa ensiksi puheenvuoron, ketkä haluaisivat. Danutta Hybner ja niin, eihän kahden tarvitse käyttää puheenvuoroa, Otmar, jos et ottamatta halua. No okei, okay. Danuta ja Otmar. Thank you very much. I, I just would like to, to, to say uh, that... Haluaisin vain sanoa, että se, että emme ennakoineet, emmekä e-, e-, ehkäiseet kriisiä, globalisaatiossa tasolla olemme aika hyvässä seurassa. Ehkä ei pitäisi tätä häpeillä, mutta ehkä olemme myös samaa mieltä siitä, että ei, maailmassa tietysti täytyy tehdä kaikki, jotta tällaisia kriisejä ei enää tule, mutta tuntemukseni on se, että emme paljon tiedä siitä, että tämä, nämä kehykset, joita nyt luomme, niin onko niillä todellakin vaikutusta ja päästäänkö niillä niihin tuloksiin, joihin pyrimme emme edes tiedä, milloin ne hyväksymme, että miten toimeenpano uusis, uuden lainsäädäntökehyksen puitteissa näyttää. Emme tiedä, onko jäsenvaltioissa harkintaa mahdollisesta tarpeesta lisää toimille kansallisissa reformien kautta. Emme tiedä paljon siitä, mitä tapahtuu rahoituslaitoksissa koskien tätä uutta kehystä, mutta myöskin koskien näitä uusia päivänvaatimuksia ja kaikkea tällaista, joten paljon epävarmuustekijöitä on. Ja tuntemukseni on myös se, että se mikä on tärkeää ottaa huomioon on se, että kaikki nämä muutokset ja justeeraukset tapahtuvat myös tämän niin kutsutun exit-strategian puitteissa finanssistrategian puitteissa, ja siinäkin on paljon tuntemattomia tekijöitä. Ja kysymys on hyvin yksinkertainen, miten näette sen, ja miten ajattelette, milloin uskotte, että että pääsemme tähän normaaliin päiväjärjestykseen tulevaisuudessa? Milloin tämä aika tulee, jos otetaan huomioon kaikki nämä epävarmuustekijät? Thomas? No sitten Thomas Mann. Kiitos kysymys herra Sanjolle. Te viittasitte sääntelyn, joka on seitsiläinen juusto, eli monia reikiä on, riskejä ei ole tunnistettu ja on perustettu yrityksiä vain tätä tiettyä syytä varten. Ja nyt puhuitte avoimuuden liittämy- li- lisäämisestä. Totesitte, että ää, ostajia ei saa hämmentää tai heidän pitää tietää, mitä ostavat. Mutta entä myyjät? Miten voidaan varmistaa se, että myyjät tietävät, mitä myyvät? Saksassa esimerkiksi on esitetty huomattavasti kritiikkiä siihen, että valvonta ei ole toteutunut ja te vastasitte, että meitä ei ollut tarpeeksi, meitä ei otettu vakavasti. Miten niin ei otettu vakavasti? Kyllä me uskomme, että Bafin voi tehdä hyvin paljon ensimmäinen kysymys oli Thomas Viisille ja toinen kysymys herra Saajolle. Olkaa hyvä. No. Kiitoksia. Esimerkki, jota alussa käytiin. Voiko, voivatko poliisit ja liikennessään testävän kaikki onnettomuudet ja törmäykset jatkossa? Voivat auttaa ennaltaehkäisemään estämään liikanopeuksia ylinopeuksia esimerkiksi. Jos uskon, että on erittäin tehokas järjestelmä vaikka Itävallassa, niin olen sitten pysyn raittina ja ajan varovasti. Mutta siltikään riski ei täysin häivy. Jos vaaditaan, että sääntelijät pystyvät saamaan aikaan täysin stressittömän turvallisen ympäristön yksinkertaisesti ei ole mahdollista. Mutta nämä uudet puitteet, joita pohdimme, luovatko ne sellaisen ympäristön, jota voimme pitää turvallisempana? nyt huolellisen analyysin jälkeen uskon, että vastaus on kyllä, koska se, siihen liittyy kaksi kysymystä. Ensinnäkin se synnyttää yhteyksiä makro- ja mikrovalvonnan välillä. Toisaalta se synnyttää enemmän eurooppalaista toimintaa sikäli, että tehän kaikki tunnette nämä maista varsin hyvin. Näin annetaan suurempia, toi, valvo, suurempia toimivaltuuksia valvojille – valvojaviranomaisille. Mikään ei tietenkään, onko se täydellistä? No mikään ei tietenkään ole täydellistä. On tiettyjä mm, perussääntöjä, joiden yli ei päästä. Sitten ennakkoedellytys tietysti on se, että globaali yhteistyö on lisääntynyt, koska Euroopan rajoilla ei nämä riskit pysähdy, mutta täm, voi auttaa meitä myös siinä, että pystymme jäljittämään riskejä. esimerkiksi yhden riskin itse näin selvästi pari vuotta sitten, että uudelleen kansallistetaan rahoitusmarkkinoita eurooppalaiset rahoitusmarkkinat, joita meitä, jotka meillä oli kaksi vuotta sitten, tässä vaiheessa ovat sirpaloituneemmat kuin kaksi vuotta sitten, joten meidän täytyy tässäkin äh, palata kello oikeaan ai, ai, ai, aikaan ja vahvistaa eurooppalaisia rahoitusmarkkinoita, mutta liittää tähän tämä mikro-makrotason valvonta. Näin pystymme vastaamaan paremmin seuraava, vasta, seuraavan kriisin, joka tulee. I fully share your view that olen täysin samaa mieltä kanssanne että Buffin voi liikkua aika paljon ja henkilökohtaisesti takaan, että Buffinilla on suuri valvontamerkitys niin kauan kuin olemme hengissä sen verran tulevaisuudesta. Mitä tulee menneisyyteen, niin täytyy tehdä ero, koska minulla oli lyhyt aika puhua, niin en näitä kaikkia perustavallisia kysymyksiä pystynyt käsittelemään, mutta nyt tulee hyvin perustavanlaatuinen pointti. Minä kuvasin kansainvälistisiä sääntelysääntöjä, joissa oli paljon porsareikiä. Näitä sääntöjä toteutettiin kansallisella tasolla yksi kerrallaan. Tai toista samalta käyttääkseni tuskin oli mitään äh, sellaista, että joku olisi ollut tiukempi. Näitä porsareikiä ei tavattu pelkästään silloin, kun asiat menivät huonosti, ne hyväksyttiin jo ennen sitä. Ja haluaisin muistuttaa teille, että Krissi räjähti käsiin aivan sen jälkeen, kun kolme vuosikymmentä oli ollut paljon sääntelyn purkamista, jossa valvojana ja sääntelijänä täytyi kaikki toimet perustella, joilla mentiin senttimetrikään yli näiden kansainvälisten standardien. Ja poliitikot todella äh, äh, panivat koville, jos ehdotti, että kansallisessa lainsäädännössä, kansainvälisessä lainsäädännössä mennään askel pidemmälle. En syytä lainsäätäjiä. Se oli mm, maailman tapa, jos näin voi sanoa. Mikä tämä oikea ongelma oli kaiken takana? Ja haluaisin mainita siitä muutamilla lauseilla. Todellinen ongelma valvojille, siis niille, jotka valvontaa hoitavat, oli tietoongelma. Minä kuvasin tämän kriisin laukaisijana, tällaisena ydinpommin eh, laukaisimena tämä subprime-laajuinen arvopuveristaminen Yhdysvalloissa, jota nyt kutsutaan myrkylliseksi jätteeksi, ja 1,1 eurooppalaista biljoonaa eh, on se summa, josta puhutaan, se on aika paljon. Me kaikki sääntelijöinä, valvojina hyvin huolellisesti makropuolella seurasimme, missä ongelmat maailmanlaajuisella tasolla ovat. Minä olen FSBn jäsen, joka muodosti tunnetaan FSBnä. Jokaisessa kokouksessa keskusteltiin kansainvälistä globaalista Äh, haavoittuvuuksista, missä kriisi saattaisi tulla esille. Monia asioita tutkailemme, ja yksi asia, jota emme pystyneet huomaamaan kukaan meistä, oli tämä subprime-lainat Yhdysvalloissa. Henkilökohtaisesti, koska olen tämän myrskyn silmässä keskellä sitä, niin olen katsonut, internetissähän kaikki pysyy, niin vuosien jälkeen voi etsiä, että oliko joku, joka tästä varoitti tähän asti. En ole löytänyt ketään. No punaisen kortin tuolla näin, on lyhyesti. Meillä on kauhea tietoongelma asioista, jotka tapahtuvat meidän silmiemme ulot, ulottumattomissa. So, wir kommen jetzt zu den äh, Sozialisten. Zwei, äh... Seuraavaksi sosiaalidemokraatit. Kaksi kollegaa voivat saada puheenvuoron. Onko muita? Ei, joten herra Kovaratsi, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Mi incuriosisce molto. No, kiitos puheenjohtaja. Minä olen pohtinut tätä aihetta kovasti ja olisin mielelläni kuullut puhujiltamme, vierailtamme seuraavasta. Mehän aina oletamme, että ratkaisu jota tässä nyt pohditaan, on ikään kuin kolmio. Viranomaiset, valvontaviranomaiset, politiikka ja pankit tai rahoituslaitokset. Mutta oikeastaan mielestäni tästä vielä puuttuu jotain, nimittäin nelikulmion neljäs kulma, nimittäin käyttäjät, yritykset, yksityishenkilöt tai kotitaloudet. Ja kun ajatellaan sääntelyn purkamista, niin minun mielestäni meidän ei tulisi kuvitella, että voimme irrottaa tämän käyttäjistä maailmanlaajuisesti, mutta erityisesti Euroopassa. Nythän olemme kehitelleet järjestelmän, joka käynnistyy vain siinä tapauksessa, kun kriisi on jo syntynyt. Ajattelen nyt vaikkapa oman maani tilannetta. Eli ei tämä toiminut. Niin, kysymys ehkä Rova Korves eh, Wunderille ja mahdollisesti jompikumpi herrasmiehistä sitten vielä täydentää vastaustanne. Uh, answering to that uh, question. Niin tähän kysymykseen vastatakseni mielestäni on totta, että me keskitymme siis kuluttajat un, yleensä tässä unohtuvat. Todennäköisesti on niin. että on varsin suurta monimuotoisuutta kuluttajapuolella – on ongelmana joitakin kuluttajajärjestöjä, mutta ei oikein ole sellaista järjestäytynyttä osaa, en tästä kolmiosta vaan neljöstä, jotta voitaisiin todella tiivistää heidän intressinsä ja luokitella luottoluokitella heidän mielestäni tämä on tärkeä asia ottaa huomioon ja mielestäni se, mitä kuluttajajärjestöt tekevät, on oikein, mutta olen sitä mieltä, että kuluttajan suojelu loppujen lopuksi sen pitäisi olla olennainen osa valvontaa, joten minusta en haluaisi mennä sellaiseen tilanteeseen, jossa me luomme neljännen pilarin, sanotaan vaikka näin, mitä tulee siihen, että arvioidaan ja kehitellään malleja ja arviointikriteerejä, vaan olen sitä mieltä, että kuluttajan suojelun, suojelu pitäisi olennaisesti ottaa mukaan valvojien työhön ja todennäköisesti heidän täytyy tiiviimmin, tiiviimmin työstää myös tätä puolta asiassa. Yes, very... Ehkäpä herra Sanja täydentää. Protection. Kuluttajan syy on hyvin tärkeä asia on tällainen ironinen käänne itse asiassa, jota kyynisesti kuvasin sillä tavalla, että jotkut institutionaalisista osallistujista näihin selebaya järjestelmiin tarvittivat, tarvitsivat kuluttajansa, koska he eivät tuotteita ymmärtäneet. Eli näitä, ei pelkästään näitä vähittäisostajia tarvitse suojella, vaarallisia tuotteita vastaan. Ja tu- näillä tukkumarkkinoilla ei ole tarpeeksi kuluttajan suojaa. Siis ei ketään tukkuostajaa ole vahingoitettu, mutta instituutiot tai vähittäisostajia ei ole vahingoitettu, mutta on tässä yksi erityisen tärkeä aspekti lainsäätäjille ajatella tuotteita. En halua Warren Buffettia siteerata, Liian usein häntä siteerataan nämä tuotteet systeemisen riskin kannalta ovat hyvin vaarallisia. Ja mitä vähemmän tietyt markkinaosallistujat niitä ymmärtävät, sitä vaarallisempia ne ovat. Ja jos niitä silti sallitaan ostettavan. Ja tämä on hyvin vaikea kysymys. Jos halutaan rajoittaa vapauksia, markkinaosallistujille osallistua markkinoille. Sitten Noudo Bulman. Kiitos puheenjohtaja. Euroopan parlamentti on juuri sääntämässä lainsäädäntöä uudesta valvontarakenteesta ja neuvottelee neuvoston kanssa oikeasta tasapainosta ja siitä, kuinka paljon toimivaltaa vielä jätetään jäsenvaltioille ja kuinka paljon eh, siirretään Euroopan unionille ja kuinka eh, paljon päällekkäistä työtä eri valvontaviranomaisten tulisi tehdä. Eh, kysymykseni teille olisi, että onko mielestänne komission ehdotuksessa löydetty oikea tasapaino? Varmaankin olette huomanneet ja kuulleet, että Euroopan parlamentti haluaisi, kaikki sen poliittiset ryhmät haluaisivat mennä pidemmälle. Ja kun puhutaan ihan makrovalvontatasosta, niin eikö meidän pitäisi siellä olla vielä enemmän valvontatoimivaltaa, jota saatettaisiin sitten vaaratilanteessa tai kriisitilanteessa tarvita? No niin, Thomas Wieser voi ehkä ensimmäisenä vastata viiden minuutin kuluttua, mutta alkaa toinen ää, paneeli, joka käsittelee juuri tätä, mikä malli on tulevaisuudelle. Niin, mutta kun mielestäni siellä edessä istuu nyt niin kiinto, kiintoisia ihmisiä, että haluaisin kuulla myös heidän kantansa. Thank you very much. Uh, obviously... Kiitoksia. Luonnollisesti, kun edustan ta- talous- ja rahakomitea, minulla on tiettyä tunnesidettä teksteihin, joita me olemme välittäneet neuvostelle, jotka sitten Ecofinissa myös hyväksyttiin, joten ehkä olen hiukan puolueellinen niin institutionaalisesti kuin tunteen tasollakin. Mielestäni neuvosto ja parlamentti eivät ole tässä mitenkään erilaisia. On tärkeää, tarvitaan vahvaa makrovakaus makrovakavaraisuusvalvontaa. Sitten sitä voidaan keskustella ja sitä keskustellaankin neuvostossa, niin kuin hyvin tiedän. Sitä puhuttiin paljon Tähän pitää liittää paljon vahvempi mikrovakavaraisuudellinen äm, valvonta. Tässäkään ei ole parlamentin ja neuvoston välillä mitään eroa. Luonnollisesti neuvostossa 27 jäsenvaltion kesken oli 28 eri mielipidettä oikeastaan siitä, kuinka pitkälle juuri voidaan mennä Euroopan aseman lisäämisessä. Saatiin tällainen huolella kompromissi, joka jonka kautta tämä saatiin juuri läpi ja olimme tyytyväisiä. Olisiko sitten henkilökohtaisesti halunnut tai hyväksynyt, että enemmän olisi saatu? Olisin hyväksynyt sen, mutta tässä vaiheessa, jossa silloin olimme, mielestäni oli parempi, että otettiin käyttöön tällainen More Europe eikä pitkän pitkän aikavälin eurooppalainen ulottuvuus. Ja tämä on sinällään mielestäni hyvä kompromissi, vaikkakin ymmärrän, mikä parla- mitä parlamentti tässä ajaa takaa. Mm, haluatteko sanoa jotain, herra Sanja? En oikeastaan, koska se saatettaisiin ymmärtää väärin, niin että Saksan hallituksen edustajana täällä istuisi mitään suinkaan ole. Mutta lyhyt kommentti, koska mielestäni on hyvin tärkeä kuuluisen makroaspektin kannalta. Kuten jo sanoin, julkisuudessa joskus tämä, tätä pidetään, ajatellaan niin kuin, että makroaspekti olisi ymmärretty kuin vasta äskettäin. Mutta neuvosto ja parlamentti olivat oikealla asialla aliarvioilla tai painottelulla vähemmän tämän asian merkitystä institutionaalisen kehyksen puitteissa tästä makroaspektista tulee tärkeää henkilökohtaisesti tulevaisuudessa on tässä kaikkein vaikein saada tuloksia. Olisinko tämä subprime-kriisi nähty tulevan, jos järjestelmä olisi ollut jo pystyssä? Olisitte, olisiko annettu oikeat neuvot, että miten tähän tartutaan oikealla hetkellä? Globaalista trendeistä puhumme. Olisiko Yhdysvallat todellakin ottanut onkansa sellaisesta eurooppalaisen tahon neuvosta? Olen todellakin kiinnostunut tuloksesta. Milloin tämä kaikki toimii? Onko se menestys? Ja vanha englantilainen sanonta on, ja se varmaan sopii tähänkin, time tries truth tai usein sanotaan yritys ja erehdys. Minä tätä toista versiota pidän parempana, koska toivottavasti tässä ei ole erehdyksiä. Viimeiset kysymykset Anne Jenseniltä ja Sven Kiikoltilta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia näistä puheenvuoroista. Täällä on puhuttu emmentaalijuustoista, reikajuustoista ja siitä, että poliisi ei pysty kaikkeen. Muistan, kun tänne matkustin omassa maassani, niin siellä on nyt paljon lunta ja kaikki autot ajoivat todella huol- varovaisesti ja vieläkin varovaisemmin, koska autoja löytyi ojasta pilvin pimein. Ei poliisia, mutta todisteita siitä, että ehkä oli vähän vaarallista olla liikkeellä. Ja haluaisinkin kysyä teiltä, minkälainen mieliala nyt on vallalla? Te puhuitte tilanteesta, jossa te sääntelijänne ette voineet käytännössä tehdä yhtään mitään. Kaikki oli varsin löysäkätistä olemmeko, niin kuin herran Nuoje otti esille tavallaan epäsuorasti, lähes ylireagoimassa, onko olemassa pankkisektorilla yhteisymmärrystä siitä, kuinka vakava tapahtunut on. Aletaanko siellä nähdä, että tarvitaan enemmän varovaista myös vakavaraisuustoimintaa? Kiitoksia. Herra Sanjo, das möchte ich Ihnen lieber... auf. Äh, herra Saan jo puhun teille ehkä nyt mieluummin Saksaa. Aiheenne oli tänään äh, valvonnan pettäminen ja sääntely. Te puhuitte vain sääntelystä, mutta valvonnan pettämisestä, että se on nyt yhtään mitään, ettekä siis omasta vastustanne, ettekä myöskään omista oikeuksistanne, joita ette kuitenkaan toteuttaneet. Te olitte äh, valvontaviranomainen ja teillä olisi ollut mahdollisuus esimerkiksi Saksassa puuttua, puuttua asioihin. Te olitte kuitenkin aivan liian varovaisia. E, eilen hyvin suoraselkäinen piispa Saksassa erosi koska hän oli jäänyt kiinni rattiuopumuksesta. Ja kysynkin teiltä, milloin te olette yhtä suoraselkäinen ja milloin te teette vastaavat päätelmät kuin tämä piispa eilen teki. Sen haluaisin teiltä kuulla. Äh, lieber kollega Giegold, ich finde die Frage bisschen ab. Kollega Giegold, tämä oli nyt aika henkilökohtainen kysymys. Ehkäpä sitä voitaisiin hiukan äh, muotoilla uudelleen liittyen näihin toimielimiin. Joten herra Sanio, ehkäpä voitte pikemminkin vastata toimien kannalta kuin henkilökohtaisesti. I'm invited to come as an expert. I... Jos minut asiantuntijana kutsutaan, minua ei ole koskaan pyydetty silloin eroanomukseni jättämään, en ole tällaista kokenut. Olen vähän kyllä ärsyyntynyt tästä. Tulen asiantuntijana, enkä poliittisella areenalla käy taistoon siitä, miten pitäisi toisiamme kohdella. Siitä näkökulmasta tämä on aika outoa, ettekä saa vastausta tähän minulta. E, kahden kesken saatte tähän vastauksen. En tiedä, pitäisikö Viisri vai minun vastata tähän toiseen kysymykseen. Te haluatte vastata tähän. Missä olemme tällä hetkellä? Johtajan Oajeen kannan, kannalla olen, miten tämä nyt pitäisi ilmaista. Hän ei ollut kovin vahvia sanamuotoja käyttänyt siinä, että pitäisi olla hyvin varovaisia siinä, että ei vaadita yhdellä kertaa liikaa. Hänen linjansa näytti olevan myös. Mitä tuloksia saadaan aikaan selvien kuukausien aikana pankeille? Se on paljon. Varmaankin, vaikka me määristä tiedä, Pääomavaatimuksia nostetaan vahvasti. Samalla hetkellä Amerikan puolelta tulee uusia ideoita peliin. Haluamme rahamme takaisin. Maksakaa kaikkien näiden pelastamistoimien hinnat ja kulut voivat olla aika korkeat lopulta. Sitten on tämä ajatus luoda rahastoja, superrahastoja, jotka täytyy täyttää. Jos ne toteutetaan, niin aika kasalla rahaa. Ja jos nämä yhdistetään, niin voi tulla kumulatiivisia seurauksia, jotka lopulta saattavat maksaa pankaille sen, etteivät ne enää pysty lainaamaan. Ja samaan aikaan joku mainitsi, että kun keskuspankit keskustelevat exit strategiosta tarkoittaa sitä, että otetaan tämä raha pois markkinoilta, jolla likviditeettiä tuetaan markkinoilla. Kaikki tämä yhteen, yhteen kaikki näiden yritysten vaikutus seuraavina kuukausina on hyvin hierovanainen yritys. Ja toivon kaikille osallistujille tässä, erityisesti keskuspankkeille, joilla on päävastuu tässä, niin kaikkea parasta, koska kukaan Kaikille se olisi suuri tehtävä. Mitä tulee sääntelyrakenteiden uudistamiseen, niin tulevina kuukausina varmaankin näette, että perustavanlaatuisimmat kysymykset saavat vastauksensa. Vastaus voi olla se, että on se vaara todellakin, että tulos on negatiivinen, mitä tarkoitan negatiivisella, että emme pysty määrittelemään globaaleja sääntöjä. Minulle tämä on tärkeintä. Jos emme pysty määrittelemään uusia rakenteellisia globaaleja sääntöjä, jos uudelleen kansallistamme globaaliset markkinat, mikä on ristiriita itsessään, niin sitten päädymme hyvin vaaralliseen tilanteeseen, koska silloin nämä tuotannon siirtämiset tai sääntelemättömät toimipaikat, niin ne tulevat esille jälleen. Ja lopulta näemme sääntelykilpailun pohjaa kohti. Sääntely ovat sääntö. Realiteetti on se, että miten valvojaviranomainen toimeenpanee näitä sääntöjä. Pitää olla hyvin varovainen, että nostammeko paljon standardeja valvonnassa, eikä pelkästään sääntelyssä. Das beendet äh, näin päätyy tämä toinen äh, paneeli. Kiitämme teitä osallistumisestanne ja vastauksistanne ja nyt pyydämme toisen paneelin osallistujia tänne eteen.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 niin, iltapäivän jälkimmäinen osa, eli Udo Bulmanin jo ilmaan heittämä kysymys siitä, minkälaista tulevaisuutta Eurooppa kaipaa. Kaksi panelistia aloitamme Avinas Persodilla. Hän on äh, emeritusprofessori Gresham Collegeista. Ja meille monille tuttu Ike Vandenburg, joka viime kesän asti oli kollegamme ja joka esitteli mietinnön, joka käsitteli juuri tätä kysymystä. Ja sitten Erkki Raasuke, joka on Swedbankin edustaja. Ja nyt pyydän, että herra Pesod puhuu ensimmäisenä, olkaa hyvä. Versuchen Sie die Zeit einzuhalten. Ja teille myönnettyä puheaikaa. Thank you very much, ladies and gentlemen. Kiitoksia hyvät naiset ja herrat. On suuri ilo olla täällä. Haluan aluksi onnitella valiokuntaa erittäin tärkeästä vastuullista roolista, jota se on osoittanut tässä kriittisen tärkeässä politi- poliittisessa keskustelussa. Kaikki täällä valiokunnassa kantavat varsin paljon vastuuta varmistaakseen sen, että valtavat sosiaaliset, humanita- hu- in- inhimilliset ja taloudelliset vaikutukset kriisistä eivät toteudu uudestaan liian nopeasti tulevaisuudessa. Kun ajatellaan tulevaisuuden mallia, sääntelyratkaisua kriisiin ja erityisesti eurooppalaista sääntelyratkaisua, niin meidän täytyy luonnehtia hyvin ongelma, jota yritämme ratkaista. Tarkoitan tätä, tätä nyt yleisellä tasolla, koska aina on varsin erityisiä, eri, yksityiskohtaisia ongelmia, jotka liittyvät jokaiseen kriisiin, mutta meidän pitää yrittää ratkaista tämä yleinen ongelma. Ja näin meidän täytyy tehdä, koska tilanne on dynaaminen. Jos me taistelemme viimeistä sotaa, emme ole hyvässä asemassa puolustautuaksemme seuraavaa uhkaa vastaan. Ja osa tätä dynaamista aspektia on siinä, että rahoitusjärjestelmä tulee reagoimaan sääntelijän huutoon. Ja meidän pitää varmistaa, että me esittelemme ratkaisua tälle yleiselle ongelmalle. Ja minä uskon, että on käytännöllisiä ratkaisumalleja, joita voimme tänä päivänä kehitellä ja jotka vaikuttavat huomattavalla tavalla, kun pyritään lieventämään, vähentämään rahoituskriisin jatkoa. Tämä liittyy makrotason vakavaraisuusvalvontaan ja aivan erityisesti pääomavaatimuskysymyksiin ja myös rakenteeseen, joka rahoitusjärjestelmässämme on. Poliittisesti on erittäin houkuttelevaa luonnehtia sitä, mikä meni pieleen, missä mentiin, tehtiin virheitä, että oli tällaisia huiput, vilpillisiä pankkireita maksettiin liikaa, jotka toimivat lain rajamailla, rajamailla, myivät tällaisia myrkyllisiä tuotteita sekopäisille kuluttajille jotka ovat niin innoissaan. Ja tietenkin aina tähän liittyy osa tätä elementtiä joka ikisessä kriisissä. Ja sääntelyn täytyy pystyä välttämään tällaisen toteutuminen. Mutta itse asiassa olen sitä mieltä, että tämä on huono luonnehdinta, huono luonnehdinta kriisistä. Se on poliittisesti sopiva kyllä ja pätevä, kätevä. Loppujen lopuksi tämä ei ole ensimmäinen ja ikävä kyllä ei tule olemaan viimeinen rahoitusalan romahdus romahduksia aina tapahtuu tällaisten buumien jälkeen, ja sääntelyvastauksemme täytyy suoraan tarttua näihin kupliin tai buumiin rahoitusalan kukoistuskausiin. Joka ikinen ehdotus, joka tulee eteen tänään tai tulevaisuudessa siitä, jota, johon ei tartuta suoraan buumin aikana, se ei tule toimimaan. Ja mikä aiheuttaa tällaisen buumin? Mikä aiheuttaa sen ovat pankkiirit tietysti, mutta sanoisin myös, että koko yhteiskunta, koska se uskoo, että jotakin on nyt tapahtunut, joka on tehnyt maailman turvallisemmaksi paikaksi. Ja koska maailma kerran on turvallisempi paikka, niin silloin voidaan ottaa enemmän riskejä kuin aikaisemmin. Usein on kyseessä joku teknologinen keksintö, vaikka rautatiet tai sähkö keksittiin, tai dotcom se on muuttanut maailmaa. Tämän olette kuulleet aikaisemminkin. Tällä kertaa asiat ovat toisin. Perustanatuista muutokset ovat tapahtuneet, siksi riskit ovat hävinneet, globalisaatio. Hämmästyttävää tässä tietyssä tilanteessa on se, että in, uutuutena ei ollut uutuuteen tietotekniikkaa, vaan rahoituksen. Ihmiset uskovat, että rahoitukselliset innovaatiot olivat tehneet maailmassa turvallisemman paikan oikea luonne tälle kriisille ei ole löydy pankkiireista, jotka jotka käyttivät massatuhoaseita, vetivät aseet taskustaan ja heittivät näitä granaatteja viattomien kuluttajien joukkoon ja pakenivat paikalta. Mitä tapahtui oli, että pank- he vetivät housujensa taskusta joukkotuhoaseita, heittivät ne väkijoukkoon, joka oli innoissaan, ja juoksivat heitä kohti. Eivät voineet saada tarpeekseen näistä tuoteista. Suuruvat niitä taskuihinsa. Pankit, jotka epäonnistuivat jälkikäteen, valtavasti käyttämään näitä tuotteita. Tämä kertoo ratkaisevan asian. Kriisi johtuu siitä, että ihmiset uskovat siitä sen, että riskit ovat alhaisempia kuin ne tosiasiassa ovat. Ei, ei niin, että he harkin, harkitsevat, että ryhtyvät riskit toimeen ja karkaavat sitten. Tietysti tämäkin aina tähän liittyy, mutta olennaista buumissa on se, että uskotaan, että nämä jutut ovat turvallisia. Siksi haluan, että minulle maksetaan niissä. Miksi minun tätä tapahtuu ja se jatkuu? Eikä kyse ole siis vain pankkiireistä ja johtajista. Sääntelijät myös lankesivat siihen uskoon, että maailmasta oli tullut turvallisempi paikka rahoituksen vakaus komitea tutki myös näitä swappeja ja arvopaperistämiskysymyksiä ja sanoi, että tämähän kyllä kasvaa hurjaa vauhtia, mutta itse asiassa näin rahoitusjärjestelmästä tulee turvallisempi. Argumentti perustelu joka ikisessä rahoitusvakausraportissa oli, että riskit oli levitetty koko pois pankkijärjestelmästä. Ja pitä, muistakaa sekin, että väitettiin, että jotkut, jotkut, ähm, joku asuntolainoitus lisäsi rahoituksesta mukaan ottaa ra- laajennettiin järjestelmään niihinkin ihmisiin, jotka aikaisemmin eivät saaneet minkäänlaisia luottoja tai asuntolainoja. He hyötyivät innovaatioista, joissa levitettiin näitä, laajennettiin riskejä äh, laajemmalle alalla. Näin uskottiin ja siksi valvojat ja pankkirit yhdessä pitivät kiinni tästä tarinasta. Ja tämä kertookin meille, mitä meidän pitää jatkossa tehdä ajatellen tulevaisuuden sääntelymallia. Sääntelyn tulevaisuus suuden täytyy tarttua markkinoiden kykenemättömyyteen arvioida riskejä. Tulevaisuuden arv- valvonnan täytyy tarttua siihen, että markkinat eivät ole pystyneet arvioimaan riskejä, ja tämä oli perustavanlaatuinen ongelma Basel 2, koska kuten te tiedätte tietysti, Basel 2 korosti markkinoiden riskinarviointia pilaissa 1, 2 ja 3. Siksi kriisimme oli vieläkin syvempi kuin viimeis, viimeinen kriisi. Joten meidän pitää muuttaa Basel 2 kahdella erityisalueella. Tässä on toinenkin tapa kuvata asiaa. Basel 2 hyväksyi ajatuksen tilastollisesta riskiarvioinnista. Että me vois, voimme määritellä, kvantifioida, mitata riskiä, voimme katsoa korrelaatioita, volatiliteetteja tilastollisesti mitata riskiä. Jos meidän täytyy suojella itsemme markkinoiden kyvyttömyyttä vastaan, arvioida riskejä oikein, meidän pitää jäsentyneemmällä tavalla tarkastella riskejä niin, että alistamme itsemme vähemmän ri- äh, tilastovirheille. Ja tässä on kaksi tapaa toimia, toimia siis rakentavammalla pohjalla. Ensinnäkin huomioida se, että perusvirhe tilasto mm, riskiarviossa jo johtui ähm, taloussuhdanteesta buumin aikana, kun asiat menivät hyvin. Maailma tilastollisesti näyttää olevan turvallisempi paikka. On vähän kyvyttömätä maksaa, hoitaa lainaa. Riskit ovat vähäisempiä kuin toisella kerralla. Siksi on enemmän velkarahoitusta, riskinottoa, joten meidän pitää saada tämä sykli takaisin – taloudelliseen ja rahoitukselliseen valvontaan. Ja Baselin komitea ja rahoitusvakauskomitea tarkastelevat näitä suhdanteiden vastaisia toimia. Tämä on kriittinen, ratkaisevan tärkeä tapa. Pääoma olisi pitänyt olla enemmän, se on pitänyt, pitänyt kasvaa buumin mukaan. Sitten on toinenkin fundamentti, jota ei ole vielä tarpeeksi tarkasteltu, ja se on rahoitusjärjestelmän rakenne. Katson, että meidän ei, jos emme usko mitään tilastoja riskeistä, ja tästä sääntely, sääntely pitäisi alkaa. He tekevät kyllä ihan toisinpäin. He kysyvät pankkiireiltä, että tilastotteko enemmän riskejä, ja heidän olisi pitänyt sanoa, että kuvitellaan, että minä en voi uskoa mihinkään tilastotietoihin. Tarkoittaako tämä sitä, että en voi ollenkaan harjoittaa riskihallintaa? Ei tietenkään. Tämä tarkoittaa sitä, että minä tarkastelen asioita ja sen riskien rakenteellista äh, tilaa. Kasvatko taseet pankissa enemmän kuin koskaan aikaisemmin? Riskinoton vauhti. Tapahtuu, keskitytäänkö riskejä tiettyihin sektoreihin enemmän kuin koskaan ennen. Ja kaikkein tärkeintä, näemmekö tällaista epäsuhdetta sen välillä, että joku instituutio pystyy kantamaan riskejä ja menetyksiä ja suhteuttaa sen riskinottonsa. Ja tä, tä, tässä meni pieleen viime, viime kerran risteämisen riskissä. Ja yksi oleellinen tapa tarttua tähän asiaan on ajatella likviditeettiä paljon enemmän kuin aikaisemmin olen tehnyt. Tällä hetkellä sääntelyt ajattelevat likviditeettisuojia. Mm, Siinä ei mene tarpeeksi pitkälle tältä puskureita. Me tarvitsemme mm, tarvitaan pääomaa silloin, jos on tällainen mismatch olemassa ja tämä tulee sirpaloimaan myönteisellä tavalla rahoitusmarkkinoita. Silloin ihmiset, joilla on vähän kykyä vastata likviditeetin riskejä, ne eivät kannata tällaisia riskejä, koska se maksaa liian paljon rahaa. Ja ne tahot ja laitokset, kuten vakuutuslaitokset tai erittäin pitkän aikavälin investointilaitokset kantavat tämän tyyppisiä riskejä, pystyvät siihen. Nyt aika on umpeutunut, en halua puhua liian pitkään. Nyt olen puhunut vain instituutioista kysymyksistä. Mutta ongelma makrovakavaraisuudessa koskee niitä meistä, jo luen tähän itseni, Euroopassa, jonka vahvasti uskoo euroon, Euroopan järjestelmään. Makrovakavaraisuus hoituu parhaiten kansallisesti pelkään pahoin. Syklit ovat mm, kansallisia. Nämä pigsmaat ovat eri vaiheessa kumot, koska boomit ovat eri aikaan. Meidän pitää ajatella kansallista sääntelyä makrovakavaraisuudessa, mutta jota myös valvotaan Euroopan tasolta, jotta tarvitaan riittävä välimatka, koska täällä ilmeisesti aikaisemmin sanottiin, että tällainen meidän pitää välttää tällainen kansallisen tason sääntelyn epäonnistuminen tai että sääntely ei ole puolueetonta. No niin, ja Iikke, sinä saat jatkaa heti. Thank you and um, thank you for invite. Kiitoksia, kiitoksia siitä, että kutsuitte. Jättänyt takaisin täällä Brysselissä. PowerPoint-esityksen tein. Muistan, kun halusin esitellä viimeisimmän mietintöni yhdessä herra Dajanun kanssa valiokunnassamme, niin muistan, että ei pidetty oikeana, että jäsenellä olisi PowerPoint-esitys tässä salissa, joten nyt käytän tilaisuutta hyväkseni ja teen sen. Se on aika pitkä, koska halusin esittää sille siteerauksia ja muistuttaa teitä useista mietinnöistä, joita olemme laatineet täällä parlamentissa osoittaakseni, että mitä parlamentti on tehnyt jo aiemmin rahoitussäätelyn ja valvonnan erityisesti valvonnan osalta. Keskittäisin huomion näihin siteeraisiin, jotka mainitsen siellä ensimmäisessä mietinnössä 2002. Johdannossa sanoin, että esittelijä vetoaa, että vuosikymmenen jälkeen eurooppalainen säätelijä valvoja tulee olemaan koska se oli unelmani, että silloin, että pääsisimme eteenpäin eurooppalaiseen valvontaelimeen, erityisesti koskien suurimpia markkinatoimijoita, jotka dominoivat markkinoita jo silloin. Ja muistan, että monet ihmiset sanoivat minulle silloin, että tarvittaisiin ensin kriisi ennen kuin todellakin päästäisiin keskustelemaan ja tekemään ehdotuksia tällaisen Euroopan tason valvontaelimen luomisesta. Ja juuri niin kävi. En käy läpi näitä kaikkia kuvia, mutta kiinnitän huomionne vain muutamiin siteerauksiin eri mietinnöistä. Tämä mietintö vuodelta 2005, jossa ei selkeästi esitetty toivetta tästä eurooppalaisesta valvontaelimestä, koska se ei ollut enemmistön kanta parlamentissa silloin. 2005 minä jo indikoin tietynlaista preferenssiä kahden tason järjestelmälle, että on eurooppalainen valvontaelin suurille instituutioille. Herra Noje myöskin otti tämän asian esille, mutta hän oli sitä vastaan. Minä olen sitä mieltä, että tämä on asia, joka pitäisi tehdä erityisesti tämän sääntelyn epäonnistumisen vuoksi – ja että kansallisista intressistä ja suurten kansallisten liikeyritysten intressiistä päästään hieman ottamaan etäisyyttä niihin. Se, mikä perustettiin, oli tällainen kollegioiden järjestelmä. Sitten oli mietintö, entinen kollegamme edustaja Myskaase laati, joka koski rahoitussektorin konsolidointia. Tässä mietinnössä jo sanoimme, että ajattelemme, että tämä yhteistyö ja koordinaatio ei olisi riittävä suuren kriisin hoitamiseen. Ja tässä mietinnössä jo yritimme vakuuttaa komission neuvoston siitä, että korkean tason viisaiden miesten ryhmä pitäisi perustaa Äh, jotta se voisi antaa meille joitakin ehdotuksia eurooppalaisesta järjestelmästä. Sitten vuonna 2007 laadin toisen mietinnön rahoituspalvelujen toimintasuunnitelmasta. Siinä mietinnössä oli hyvin monimutkaisia ja vaatimattomia kuitenkin muotoiluja eurooppalaisesta valvonnasta, koska oli ainakin uhka siinä, jos sanottiin, että jos tämä koordinaatio ja yhteistyö ei riittäisi, niin sitten pitäisi ajatella todellakin Euroopan tason toimia valvonnassa. Joten näin oli asiat 2007 mietinnössä. Sitten 2008 herra Dajanun kanssa laadimme mietinnön. No ei tämä nyt oikein toimi. Menikö se liian nopeasti? Ehkä mä näin. Useimmat teistä että tämän asiayhteyden. Mielenkiintoinen asia oli se, että valiokunnassa äänestimme tästä mietinnöstä ennen kuin eh, Lehman kriisiä ja täysistunto oli Lehman kriisin jälkeen. Ja se tar- tarkoitti sitä, että nämä ydinasiat, jotka valiokunnassa eh, niitä vastaan äänestettiin, mutta ne sitten hyväksyttiin täysistunnossa, koska Lehmanin tapaus todellakin vakuutti ihmiset siitä, että jotain täytyy tehdä. Ja nämä asiat olivat yhteys mikro- ja makrotosien välillä, joka on nyt mukana De La Rosierin mietinnössä ja komission ehdotuksissa. Erityisesti pakolliset kollegiot ja sitovat välittäjävaltuudet Euroopan tasolla. Tämä oli yksi niistä herkkä alkaluutoista asioista, jotka ekovalikunnassa alun perin äänestettiin kumoon. Sitten oli riippumattomat puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat Euroopan tason komiteoissa. Että saadaan kansallisen tason yläpuolelle todellakin tällainen erillinen taso. Kuten sanoin jo, useimmat näistä asioista otettiin esille la Rosier äh, raportissa Noin 90 prosenttia se kattaa niistä asioista, joita olimme jo ehdottaneet Euroopan parlamentin mietinnöissä. Anteeksi, Euroopan parlamentin mietinnöissä. Mutta De La tuli, mietin tuli kriisin jälkeen ja hän, siinä oli ihan eri konteksti. De La Rosien raportissa, ja siihen haluan keskittyä, dilemma oli se, että joko enemmän Euroopan tason koordinaatiota tai enemmän tasolla. Chacun pour soi siis. Toinen tärkeä viesti, jonka halusin esittää myös teille, oli se, että pitäisi mennä vaiheittain, mutta aletaan heti. Larosietä useat kritisoivat siitä, että hän ei ollut tarpeeksi kunnianhimoinen, mutta toisaalta keskityttiin todellakin käytännön tason asioihin. Ja on todella tärkeää, että johonkin nyt päästään tässä. Tietysti Yhdysvalloissa tuli tämä Turnerin uudelleenarviointi, joka tätä samaa dilemmaa käsittelee enemmän Eurooppaa vai kansan vähemmän. Tällainen tupla agenda siinä oikeastaan oli hänellä. Hän haluaa Euroopan tason valvontaa ja koordinaatiota ehkäpä vahvempaa otetta kansallisille valvojille, mutta ei halua toimivaltaa siirtää mikrotason valvonnasta, kun valvotaan yksittäisiä pankkeja ja rahoituslaitoksia, niin siinä ei halua siirtää kansalliselta Euroopan tasolle. Ja tämän kuulimme myös Nojelta Tässä kansalliset elimet haluavat pitää tämän toimivallan itsellään. Yhdysvalloissa tietyssä määrin on samanlainen keskustelu käynnissä. Sielläkin on pirstaloitunut maisema tässä yhteydessä. Minua vähän järkytti se, mitä herran Noje, mihin Noje viittasi, että se oli hyvä järjestelmä se, että valvonta oli osavaltiotasolla ja sitten liittovaltio liittovaltion keskuspankki ei tehnyt valvontaa, vaan vain rahapolitiikkaa, koska myöskin tässä oli sääntelyn aukko Wall Streetin keskuspankin tai valtiovarainministeriön ja keskuspankin välillä. Ja se on juuri se sama ongelma, mikä meilläkin on. Yhdysvalloissa uusi osatekijä on tämä obama volker ajatus siitä, että otetaan katto pankkien koolle ja rajoitetaan myös omaisuuksien myyntiä, jotta kasinoaktiviteeteista johtuvat pelastustoimet voidaan välttää tällä sektorilla. Tämä on elementti, joka pitäisi ottaa huomioon myös Euroopassa. No sitten nämä no, sääntelyaukot, epäonnistumiset, sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa näen, että on liialaiset syhteet valvottujen ja valvojien välillä ja kansallisten hallitusten välillä, mikä on yksi elementti. Kaikki haluamme, että, kansallis, että kansallinen rahoitusalamme on tullut hyvin tärkeäksi osatekijäksi taloutta ja bruttokansantuotetta jäsenvaltiossa, joten tämä selittää sen, että miksi kaikki haluamme pitää sen omissa käsissämme. Ja toinen osatekijä on tietysti ovat nämä pyörivät ovet niin sanotusti, että ihmiset, jotka siirtyvät asemista valvontaelimissä erilaisiin tukitoimiin, luokituslaitoksiin, kaikkiin näihin välittäviin elimiin toimialalla. Joten arkaluontoiset asiat ovat tässä mukana. Riippuvuus, tietojen pakollinen jakaminen, sitten sitovat välitystoimet ja konfliktin ratkaisut. Alankomassa meillä on nyt parlamentaarinen komitea, joka tutkii sektorin asioita ja käsittelee esimerkiksi Fortisksen tapausta, ja siellä nähdään, että tietojen vaihto ei ollut asianmukaista niiden viikonloppujen aikana, kun ABM, Embros ja Fortis ongelma käsiteltiin. Sama pätee Islanti, Islannin asioihin. Ei ole luottamusta eri valvontaviranomaisten välillä. No, lopetan, koska sääntelyongelman yksi ulottuvuus vielä – Se, minkä olemme huomanneet ja minkä tekin varmaan huomaatte, on se, että Brysselissä on satoja asiantuntijoita toimialalta ja vain kourallinen ihmisiä, jotka voivat edustaa ostajatahon intressejä. PK-yritykset, loppukäyttäjät, todelliset yksityiset käyttäjät, mutta samaan aikaan, ja tämä on mainittu myöskin aiemmin, että institutionaaliset investoijat, kuten vakuutusyhtiöt ja eläkerahastot, ovat aktiivisia vain silloin, kun heidän myyntipuolensa asioita käsitellään, eikä ostopuolelta niinkään. Joten siinäkin pitäisi varmistaa, että panostus sääntelytoimiin valvontatoimiin ja politiikan tekoon ja lainsäädäntöön on tasapuolisempaa. Ja tässä on roolinsa Euroopan budjetilla ja tämä on myöskin hyväksytty tai otettu mukaan yhdessä mietinnöistäni eh, aiemmin, joissa käytimme komissiota perustamaan tätä budjettikohtan, ja tietysti parlamentilla on tässä valta tämä asia järjestää. Joten mielestäni tämä on tärkeä osatekijä. No voisiko ottaa viimeisen kuvan tähän vielä, Wolf? Jatkotoimet, joita teille suosittelisin. Ensimmäinen se, että perustetaan yhteiskomitea kansallisten parlamenttien kanssa – tällainen sekavaliokunta, jotta voidaan tarkemmin tutkia, mitä kriisin aikana tapahtui. Erityisesti otetaan huomioon konfliktit valvojen välillä, että ei vaihdettu tietoja, ei ollut luottamusta heidän välillään. Sitten toinen, että enemmän kilpailua, kilpailun pääosastoa pyydetään aloittamaan uudelleen tämä tutkimus, jota on aiemmin usein pyydetty, että olisi syvällisempi selvitys rahoitussektorista. Neli Cruz myönsi jo, että hänen olisi pitänyt tehdä tämä erityisesti luottoluokituslaitosten osalta, mutta mielestäni vielä on perusteita sille, että tehdään tällainen selvitys. Sitten nopeasti tämän jo sanoinkin. Tietysti parannusten jälkeen hyväksytään komission ehdotus siitä, että aloitetaan kolmannen tason komiteat ja muutetaan ne uusiksi virastoiksi ja aloitetaan tämän ehdotuksen kanssa, koska tämän asian täytyy toimia nyt lyhyelläkin aikavälillä. Sitten vielä yksi viisaiden henkilöiden ryhmä. Niin, että 40 suunnilleen suurinta toimijaa, finanssikonglomeraattia, ne, ne täytyy saada valvonnalla Euroopan tasolla todellakin. Ja, uusi, ja sitten toisen korkeantaisen työryhmän pitäisi tutkia parempaa rakennetta investoijien ja kuluttajien suojan osalta ja niiden pitäisi kuulla, järjestää kuulemisia ja lausuntokierroksia tästä asiasta. Super. Kiitoksia ja sitten vielä Rauske, olkaa hyvä. Hmm. Very privileged to be here. Kiitoksia. On etuoikeus olla täällä. Puhun tässä viimeisenä ja on hiukan hankala, kun tavallaan tulen ainoana täällä aidan toiselta puolelta, kun puhutaan näistä kysymyksistä. Olen täällä tavallaan kahdessa roolissa. Olen alalla työssä ja työskentelen keskikokoisessa Pohjoismaissa pankissa, joka toimii Liettuossa, tietysti Ruotsissa. Se on suurin vähittäisliikepankki ja vähittäisalan pankki olen toiminut siellä nyt viimeisen 16 vuoden ajan. Toinen tehtävä rooli tänään on, että johdan valvo, Euroopan säästöpankkien valvontakomitea ryhmä, joka kokoaa Euroopan tasolle säästöpankit ja pankit, jotka aikaisemmin olivat säästöpankkeja. Tästä on vielä jotakin perintöä tältä ajalta. Yksi osa, yksi kolmasosa Euroopan liikepankkeista kuuluu tavallaan tähän puhutaan todellakin hyvän aikaan näistä kysymyksistä. Vallalla on tämä taloudellinen tsunami, joka on ehkä huippukausi on melkein ohi ja odotamme nyt, että syntyy tällainen toisenlainen sääntelytsunami ja on todennäköistä, että me jää tähän väliin. Haluan käsitellä käytännönläheisiä realistisia esimerkkejä, koska kerran tulen vähittäispankkisektorilta. Kommentoin kahta aluetta, eurooppalaista sääntelyaluetta, sehän on pääaiheena tänään, mutta haluan myös palata aiheeseen, jota täällä on hiukan jo käsitelty, nimittäin uuden sääntelyn suunta, joka perustuu Baselin komitean työhön. Sääntelypuitteista kyllä myönnämme, että luonnollisesti suunta on oikea ja hyvä – Pankit ja jotkut meistä huolimatta siitä, että olemme aika alueellisia, silti toimimme rajat ylittävästi ja tietenkin pidämme kovasti rajat ylittävästä äh, johdonmukaisuudesta, pidämme siitä, että säännöt ovat samoja kaikkialla. Nyt kun sitten tarkastellaan ehdotettua rakennetta, äh, tämä liittyy myös vähittäispankkien toimintaan ja se on aika monimuotoista toimintaa Euroopassa. Ja uskon, että koko kriisin aikana tämä monimuotoistaminen, jos mikään, on osoittanut alan vahvuuden eikä sen suikaan sen heikkoutta. Siis vaikka siirrytään valvontatoimista, toimista ei ehkä liian korkealle tasolle keskitettyyn tasaan, on se uhka, että yl- tuhotaan tätä monimuotoista, jos tarkastellaan jälleen vähittäispankkeja, niillä on aika pieni rooli rahoituskriisissä. Jotkut meistä ovat joutuneet sen pyörteisiin, pätee omaankin laitokseen, mutta hiukan eri syistä, aika eri syistä kuin niistä syistä, miksi globaali, globaali kriisi syntyi. säännöt hyviä Kyllä, samanaikaisesti pitäisi hienosääntää ja säilyttää tämä oleva, olemassa oleva monimuotoisuus, koska tämä on osoittautunut hyväksi. Mitä tulee sitten sääntelykoordinoitiin kriisin aikana, niin haluaisin antaa esimerkin tuollaista maailmasta, Pohjoismaista ja Baltian Meillä on vain myönteistä sanottavaa tästä. Uskon, että ruotsalaiset sääntelät ovat toimineet ennakoivasti hyvällä tavalla ajatellen baltialaisia pankkeja ehkä ovat hiukan olleet tällaisia, käytän nyt holhavaisia. Tämä menisi paljon vaikeammin läpi joissakin muissa maissa. Kuitenkin se on toiminut todella hyvin. Valtavasti tiedonvaihtoa on harjoitettu, on ollut sääntäjät ovat saaneet uutta tietoa, ei ole ollut työn päällekkäisyyttä ja pankkina, koska meitä säännellään näillä markkinoilla, niin voin vain sanoa, että sääntelyn lähestymistapa koko kriisin aikana on ollut todella vaikuttavan johdonmukaista ja olemme todellakin puhuneet vain yhdellä äänellä näistä kysymyksistä. Vaikkakin valmistaudumme uusiin rakenteisiin Euroopassa, niin ehkä on syytä tarkastella myös joitakin kulmia, joissa asiat ovat kul- suuntaan aika hyvin. Sitten mitä tulee uudenlaisiin ehdotuksiin uudesta sääntelystä, alkaisin myös tässä siitä, että korkealla tasolla, joita tässä käsitellään, jos tarkastellaan korkean tasoon ja pääoman avoimuutta ja likviditeettiä. Matched funding, uh... Me paremmin sovitetaan rahoitus äh, varallisuusrakenteeseen. Silloin ei voida mennä kovin pahasti metsään. Mm. Mutta ennen kuin näitä ehdotuksia tulee, varsinaisiin sääntöihin haluaisin korostaa yksityiskohtaisempaa tasoa ja joitakin huolenaiheita, jotka tähän liittyvät. Pääomassaannoissa, joita on ehdotettu, siellä on myös sellaista uutta, puhutaan näistä velkarahoitussuhteista. Meistä tässä mennään nyt taaksepäin. Kyllä, Basa 2 on osoittanut heikkouksia. Kuitenkin olen sitä mieltä, että mennään pitkälle, jos sanotaan, että se pitäisi kokonaan romuttaa ja palata tavallaan kaksi vuosikymmentä taaksepäin. Leverage-suhde ei ole välttämättä ole riskialtista, tai onko se sitten makro- tai mikrotaloudesta, niin Kieltämättä tämä vaikuttaa uuden tasoiseen moraalisen uhkapeliin ja ihmiset voivat ottaa suhteettomia riskejä. Tästä olemme aika samaa mieltä. Siis, siis tähän velkarahoitukseen liittyy isoja riskejä tästä. On niin paljon muuta, mitä voidaan tehdä, että kehitetään enemmän tästä eteenpäin eikä palata menneisyyteen vuosikymmenillä. Sitten toinen huolestuneisuuden aihe liittyy tähän. Overall direction is, uh, is, uh, is... Vaikka siis suunta on hyvä, jos me näemme, tarkastelemme ja yritämme soveltaa ehdotusta niin kuin se on tehty, niin tämä on ainakin toistaiseksi huonosti kalibroitu ja tuntuu, että tässä suurelta osin ohitetaan, missataan kokonaan tarkoitus, jos ajatellaan alueellisia pankkeja ja joissa jotka eivät ole niin herkkiä markkinoilla, niin siihen tätä luonnehtii se, että todennäköisesti suunnallisen lainan annosta, jos, jos ei kaikki, rahoitetaan lalle, talletuksilla, josten sovelletaan sääntelyä tämän tyyppiseen pankkiin, joka rahoittaa kaiken lainanantonsa kotimaisesti kerätyllä talletuksen. Tämä uusi e- ehdotus ehdottaa, että siltikin sen pitää laajentaa 15-20 prosenttia taseestaan, jotta täyttäisi säännöt kansainvälistä markkinoilta, emmekä kyllä pysty tällaista ymmärtämään. Mitä hyvä tällaisessa voi olla? Niin kuin sanoin, kokonaisrakenne on hyvä. Meistä se on nyt aika hyvin mitoitettu, mutta kuitenkin tämä herättää paljon kysymyksiä. Jos ajatellaan käytännöllisesti, minä olen itse pä- mm, toimitusjohtajana ja, ja kun ajat rahoitusjohtaja, niin minun täytyy myöntää, että nämä kannustimet, joita saan, niin tässä kyllä ehkä jotkut lainasalkut pakenevat meidän käsitämme, koska tutkimuksia on tehty jos puhutaan uusista rahoitusvaatimuksista, niin todennäköisesti tämä tarkoittaisi sitä, että on vajetta Euroopan markkinoilla, mitä tulee pitkäaikaisrahoitukseen, noin 1,53 triljoonaa euroa. En usko, että to, tarjontapuolta löytyy tätä. Me, meidän liik- me ei ainakaan aidot aio tällaiseen joutua. Meidän pitää alkaa pohtia uusia portfolioita, minkälaisia haluamme käyttää vähittäispankkina. Ja nämä portfoliot eivät juurikaan liity rahoituskriisiin ja vieläkin vähemmän huonoon riskiprofiiliin. Pikemminkin ne ovat tällaista pitkän aikavälin yrityslainantaa, jota tällainen asetus varsin kaltoin kohtelee. Nyt aika tässä loppuu minultakin, joten lopettaisin seuraavan sekä mitä tulee sääntelypuitteisiin ja uuteen ehdotettuun asetuksen, joka tulee Basel-komitelta mielestäni ne osuvat aivan oikeaan, ne tarttuvat oikeisiin kysymyksiin. Kuitenkin täytyy tehdä vielä paljon työtä vaikutusarviointien kohdalla, ettei rynnätä suin päin ja laukasta seuraavaa kriisiä. Erityisesti ajattelen PK-yritysrahoitusta, vähittäisrahoitusta tällä hetkellä. PK-yritykset ovat juuri joutuneet kriisin syövereihin myös. Kiitoksia. Äh, Kiitokset kaikille kolmelle vieraillemme. Meillä on vielä joitain minuutteja aikaa kysymyksille. No niin, nythän täällä jo ryhmä on pienentynyt, joten annetaanpa ensiksi puheenvuoro Pervansille. Sanoit ensimmäinen, ole hyvä. Kiitoksia kovasti. Kiinnostaisi kuulla herra persoon käsityksiä siitä, mitä viimeinen puhuja sanoi Basel kahdesta. Kuuli kyllä arvostelunne tästä koskien kolmea pilaria. Mitä tämä sitten tarkoittaa, kun tulee ajatellen Basel kakkosen tulosuunnitelmaa, pitäisikö siis teidän mielestä kaikki aloittaa alusta kenties? Ja Sama kysymys, jonka tein Christian Noyelle. Yksi vaikeus, joka täällä Euroopassa on, on, että nämä sopimuks, näitä sopimuksia sovellettiin yksipuolisesti Euroopassa, kun taas amerikkalaiset vaikuttivat tähän sanamuotoon. Pitäisikö näin jatkossakin olla? Eikö pitäisi hiukan tarttua tähän ongelmaan? Herra Visara viittasi siihen, että edelleenkin on kriisiriski, joka liittyy liialliseen likviditeettiin. Mitä tehdään, jotta voidaan tavallaan imeä tämä liikalikviditeetti ja vältetään seuraava kriisi? Ike Burg, en halua nyt tässä puolustella Christian Nuojeta, mutta mitä tulee Fedin? Mielestäni hän sanoi pelkästään niin, että Fed oman toimialtansa alueella, ja kun ajatellaan, miten se oli yhteydessä paikalliseen tason se on mielenkiintoista tällaisena hallinnointirakenteella, kun ajatellaan ö, liittovaltiotasoa ja osavaltiotasoa. Joten ei pidä nyt liikaa lukea siihen, mitä hän sanoi kolme kommenttia. Ensinnäkin kilpailusta. Mielestäni tämä kilpailu on vieläkin ajankohtaisempi kuin silloin, kun se otettiin mukaan mietintöön, koska olen sitä mieltä, että Euroopan komissio perustaa tutkintavaltuuskunta, mitä tulee Goldman Sachsin ja sen toimiin Kreikassa kilpailupolitiikan kannalta katsottuna. Sitten tästä salesaadista myyntipuolesta. Mitä olette mieltä siitä ajatuksesta, riippumatta siitä, mitä me teemme sääntelyn kohdalla tai pääomavaatimuksissa ja muissa kysymyksissä, niin se on tällainen kuluttajien ja investoijien suojelukomitea. Tämä kysymys pitää ottaa esille mukaan lukien täällä EU:ssa. Sitten kolmas huomio. Tämä on tällainen pitkäaikainen aihe täällä. En ole täysin samaa mieltä siitä ajatuksesta, että tarvitaan täysin integroitua valvontaa koskien näitä suuria pelaajia, koska tämä tulee näihin kaikkiin suuriin pankkeihin ja rahoituslaitoksiin, kaikki nämä toimijat, ei, niitä ei oltaisi voitu identifioida systeemisen risk, riskillä pela, pelaavina, vaan kuitenkin niiden kautta tämä ongelma syntyi. Sitten viimeinen huomio teille kaikille puhujille. Tässä puhutaan valvonnan tulevaisuudesta EU:ssa. Te ette puhuneet toimitus- selvityskysymyksistä. Te ette puhuneet kriisinhallinta, tulevaisuusta ja taakanjaosta. Ja kuitenkin minulle, minusta tämä kuuluu niihin asioihin, joita meidän pitäisi huolella tarkastella. Uh, maybe uh, Mr. Persaud, you, you start. No, ehkäpä te, herra Persaud, aloitatte. Well, not surprisingly, a lot of... Ei yllättäen. Tässä on paljon monia, monia tärkeitä kysymyksiä, mutta kovin monta. Yritän jossain järjestyksessä niihin vastata. Uh, minä olen tässä ihan mielenkiintoisessa tilanteessa, kun olen yksi ensimmäinen, joka käytti termiä 2004 Basel 3 argumentoiden, että pitäisi olla, silloin kaikki puhuvat Basel 3, enkä ole kovin varma asiasta, koska mielestäni yksi Basel 2 äh, ominaisuuksista siinä on varmaankin paljon virheitä, mutta monet kovaa tekevät, työtä tekevät ihmiset tekevät siinä työtä, niin yksi ominaisuus siinä on pilari kaksi. Ja paljon siinä voidaan muuttaa Basel 2. käyttäen supervision discretion asiaa. Eli tällaista härkkinävaraisuutta voidaan käyttää. Minä en ole mikään julkisoikeuden asiantuntija. En tiedä, onko on sellainen järjestelmä, joka harkinnanvaraisuuden voi sallia. Kansallisella tasolla tietysti voisi olla enemmän sopimusperustainen malli, mutta en ole siitä asiantuntija. Se, missä olisin eri mieltä kollegan kanssa, ei tarvita äh, vipuastetta, jos ollaan varmoja, että riski voidaan määritellä hyvin. Tietysti siinä ei kovin hyviä olla. Tällainen vipuvaikutusaste on sellainen, että jos on sellainen tunne, että ei olla hyviä riskien yksilöimisessä, niin tarvitaan tällainen lisäsuoja. Tämä on tässä vipuvaikutusasteessa tärkeä asia. Kilpailumielessä olemme liian pelokkaita kilpailusääntöjä soveltamaan pankkitoimintaan, ja meidän pitää olla aggressiivisempi tässä tällä osa-alueella varoittaisin sitä, että liikaa asetetaan sen varaan, että joku on liian suuri kaatumainen, että jos eh, nämä pankit olivat pienempiä, niin se olisi, estäisi kriisejä. Kriisissä se, mikä on liian suuri kaatuma, on aika pieni oikeastaan. Ja sitten täytyy muistaa, valitettavasti tunnen paremmin Britannian rahoitushistorian kuin Manner, Manner-Euroopan, mutta Britanniassa oli suurin kriisi oli 70-luvun eh, pienten pankkien kriisi, kun 30 pientä rahoituslaitosta keskuspankin piti pelastaa. Jos kaikki pienet pankit tekevät samaa asiaa, niin se on vielä vaarallisempaa kuin että yksi suuri pankki sitä tekee. Eli tarvitaan enemmän kilpailua, enemmän sääntelyvalvontaa eh, systeemin kannalta suuriin pankkeihin. Ei tämä mikään ihmelääke ole. Pitää olla paljon rohkeampia markkinainfrastruktuurin kanssa siis keskitettyä clearing-toimintaa ja välineiden selvitystä täytyy tehdä. Jotkut välineet eivät ole enää likvidejä lu- luonteensa mukaisesti, mutta silti voidaan valmistaa, että ne ovat keskitettyjä clearing-asiassa. Ika, do you want to come in as well? Ike, haluatko sinäkin vastata? I will Pascal. No, I, I couldn't agree more on... En voisi olla enempää samaa mieltä tästä toimivalta kysymyksestä, mutta olen tyytyväinen, että Pervans otti tämän esille jälleen kerran. Muistan, että tein myös tästä aikana kysymyksiä. Goldman kysymystä, mutta ei vain siitä. Muistaakseni sinä taisit mainita sen, että he heittivät tavallaan ohjuksia, mutta tarpeeksi fiksuja myös suojaamaan omat riskinsä ennen kuin räjähti. Joten tässä todellakin on tarvetta tutkia sitä, minkä tyyppisiä riskiarviointeja ja eturistiriitoja on löytynyt näiden suurten Wall Street-pankkien sisältä, koska ei ollut ihan vahinkoa, että niin monet niistä selviytyivät. Ilmeisesti niillä oli hiukan parempia riskinarviointirakenteita käytössä kuin muilla kilpailijoilla. Ja ne, niillä on nyt jopa vahvempi monopoli kuin aiemmin. Mitä tulee virastosta, virastosta joka suojelisi kuluttajia, minä en nyt puoltaisi niinkään tästä erillistä elintä. Olen samaa mieltä siitä, mitä allianssin edustaja sanoi, että on parempi, että se integroidaan. Mutta aivan erityisesti siksi, että olen sitä mieltä, että on tärkeää Tämä on tärkeää myös sääntelyrakenteessa, että siellä ei vain oteta feed inputtia laitoksilta, rahoituslaitoksilta, vaan myös markkinavalvojilta, esimerkiksi kuluttajan suoja virastoilta, rahoitusmarkkinaviranomaisilta, joilla on erilainen lähestymistapa joka on enemmän tätä myy ostajapuolta edustava kuin keskus, tai siis kuin näiden mikrovalvojen kohdalla. Haluaisin nähdä tästä sektorit ylittävää lähestymistapaa eikä sektorikohtaista lähestymistapaa, ja tämän takia minä en puoltaisi. Nopeasti viitt- kävin läpi tätä teidän asiakirjaanne. Siellä yksi asiantuntija todellakin vetosi sen puolesta, että nämä kaikki annettaisiin Euroopan keskuspankin hoiviin, mutta minä en tätä puoltaisi erityisesti, koska johtuen tästä regulatory capture tai liian läheisestä yhteydestä keskuspankkiin. Tavallaan sidotaan valvojien kädet tätä kautta. Ja ehkä tästä viimeisestä kohdasta, jonka herra Persu otti esille – riskistä pitäisi olla makrovakavaraisuusvalvontaa, joka on enemmän kansallisesti suuntautunut. Mielestäni todellakin on syytä toimia näin laajemmissakin rakenteissa. Tein juuri tämän eron. Ajattelen näitä 40-50 suurta rahoituslaitosta, joilla sel- joihin selkeästi liittyy systeeminen riski. Tietysti pienemmilläkin se on, mutta tietysti näillä suurilla. Mutta ne he, ne ovat juuri uhansa joutua tähän sääntelijön kanssa liian läheiseen yhteyteen, viittaa valtiovarainministeriöihin ja muihin. Tämä on siis suurempi riski niiden kohdalla, jos siirretään sitten tämä Euroopan tasolle, niin se saattaisi tuoda parempia tuloksia kuin jos se pidetään kansallisella tasolla erityisesti johtuen tästä liian läheisestä yhteydestä valvojien ja valvottajien välillä kansallisella tasolla. Herr Vorsitzender, Ich bedanke mich zunächst. Puheenjohtaja, kiitän puhujia erittäin mielenkiintoisista ja sisällökkäistä puheenvuoroista. Pari kysymystä. Ensinnäkin Basel 2. Nyt puhutaan jo Basel 3. ja Yhdysvalloissa ei ole edes ajateltu tai saati sitten otettu käyttöön Basel 2. Olihan se hyvin edistyksellinen, mutta eipä se meitä kovin paljon helpottanut, koska kriisi lähti Yhdysvalloista, missä Basel 2 ei vielä sovellettu. Niin, olen hyvin kiitollinen siitä, että herra Pastuk otti juuri PK-yritykset huomioon. Minulla on sellainen vaikutelma, että Basel 2 on johtanut tällaisen prosykliseen tilanteeseen, eli kun on tarpeeksi omaa pääomaa ja on hyvässä tilanteessa, raha saa niin paljon kuin lystä. Ja kun rahaa taas kuivana kautena tarvitsisi todella kipeästi ja tarvitsisi ikään kuin sillan tämän kuivan joenuoman yli, niin eh, silloin raha ei tipu ja tämähän tuhaa yrityksiä. Ja en puhu tässä yksinomaan ehm, keskisuurista ja suurista pankeista ja laitoksista, vaan eh, lähinnä siitä, että aiheuttaako tämä systeemisiä riskejä, kun puhutaan tästä rahan riittämisestä ja siitä, minne rahaa kulkee. Tässä ei myöskään ole läpinäkyvyyttä ja mielestäni oli erittäin kiinnostavaa se, mitä herra Raasuke sanoi, että alueelliset pankit, jotka huolehtivat juuri alueellisista, alueellisista yrityksistä, tulisi kohdella eri tavalla kuin maailmanlaajuisia toimijoita. Kolmas kysymys sitten vielä. Luokittelulaitokset. Minun mielestäni tämä on suuri ongelma meillä. Ei ole julkisia läpinäkyviä kriteerejä. Usein omistussuhteet ja myös intressit ovat hiukan epäselviä. Ja kyllä näiden vastuun mielestäni rahoituskriisistä on varsin merkittävä, vaikka ne tällä hetkellä ovat ikään kuin eivät olisi olleet ollenkaan mukana koko hommassa jollakin saattoi olla AAA-luokittelu ennen kriisiä ja se on nyt konkurssissa ja toisella taas AAA-luokittelu ja hyvin menee edelleen. Eli minun mielestäni pankit ovat tässä myös osittain peseneet kätensä ja viitanneet vain luokittelulaitosten vastuuseen. Ja vielä ihan viimeinen kommentti. Minä olen sitä mieltä, että tässä on varsin järjestäytyneestä vastuuttomuudesta ja vastuunkannon välttämisestä kysymys. Eli kriteerit, kilpailu ja, ja eturistiriitojen syntymisen välttäminen. Niin, ensimmäinen osa raasukkeelle ja jälkimmäinen osa sitten persoodille. Tehdään näin. I wouldn't say that... Uh... Hän sanoisi, että Basel 2 Ennemminkin tämä prosiklisuus on siirretty pankkeihin kansainvälisten pääomamarkkinoiden kautta ja myös osittain nyt ne aika nopeasti, syvästi muuttavat sääntelyä. Jos tämä nyt tylysti sanoo, mm, vähän tämä ehkä kannustaa siihen, että ajatellaan kaksi kertaa ja annetaan luot liittoa myös pitkän aikavälin rahoitukseen ja kotimaiseen lainakantaan keskitytään. Joten jälleen kerran, jos me näemme, uskon, suurin osa markkinoista koko kriisin ajan, en ole varma, tietoinen siitä, että mitään erityistä PK-yritysten lainoitusta on ollut on tietysti tällaisia kiinteistökuplia, jos ei osittain. Tietysti tämä liittyy asuntomarkkinoihin Euroopassa ja USAssa ja mielestäni Has been Mielestäni on ollut vaikea saada rahoitusta. Se on tavallaan nyt siirretty pk yritykselle toisin keinoin niiden syyttä. Baasa kakkosta mielestäni tässä ei voi syyttää. To disagree with my colleague. Um, regulators like to Sääntelijät haluavat argumentoida, että Basel 2 ei ole pystynyt aiheuttamaan ongelmaa, koska mutta niinhän on juuri tapahtunut vasta nyt. Päässä kakkosen periaate kuitenkin on sensitiivisyys riskeille. Ja riskien sensitiivisyyttä otettiin esille jo ennen Päässä kakkosta, kun 1995 oli markkinariskidirektiivi, joten valvojat ja sääntelijät ovat soveltaneet riskisensitiivisyyttä jo kauan ennen päässä kakkosta jotta olisimme oikeudenmukaisia sääntelijöitä kohtaan, niin hyvin suuri osa riskisensitiivisyyttä ja markkinasensitiivisyyttä, ne ovat hyvin läheisiä, samanlaisia, on äh, tilinpito ja riskisensitiivisyys ovat hyvin suuria voimia äh, syk- syklien myönteisyydessä, prosyklisyydessä. Prosyklisyys tarkoittaa, että vastapuolena PK-yritykset, huonossa asemassa lainanottajat ovat ongelmissa. Poliittinen prosessi sinänsä, että pyrittiin Basel kakkosessa äh, asuntolainoja ja pk-yrityksiä suojella. Sinä täytyy olla varovainen, koska se taas tarkoittaa sitä, että lainan antoa on liikaa tietyillä sektoreilla ilman, että ollaan tarpeeksi sensitiivisiä riskille. Tässä asiassa tuen niin kun hän puhui diversiteetistä, niin pitäisi olla hyvin huolellisia, ettei diversiteettiä rahoitusjärjestelmässä vähennetä. Diversiteetti on likviditeetin lähde. Diversiteetti tarkoittaa, että joku ostaa, kun kaikki muut myyvät. Ja jos ollaan diversiteetissä, niin täytyy miettiä sitä, että miten eri instituutiot käsittelevät riskin ottamista ja tuloksien miettimiseen pitäisi keskittää enemmän aikaa kuin prosesseihin. Siksi me prosesseihin niin rajoitamme pieniä rahoituslaitoksia, vain suuret, jotka voivat ostaa isoja tietokantoja ja selviytyvät. Okay, wir haben noch äh, zwei Wortmeldungen. Äh, Olli Schmidt und Sven Giegold. Ich Olli Schmidt ja Sven Giegold vielä kysyvät, kysykää äh, toist, toisten jälkeen ja yhdistetään nämä vastaukset. My question is to Mr. Rasu. Kysymyksen herra Raasukalle. Te sanoitte, että teistä sääntelypuitteet ja valvontapuitteet Pohjoismaissa ja Baltian maissa myös ovat toimineet oikein hyvin ja ovat toimineet ennalta aktiivisesti ja ratkaisevasti, mutta valtionpankki Riksbank Ruotsi sanoi toissa viikolla, että ei olisivat voineet toimia tiukemmin ja aktiivisemmin, koska kyllähän sielläkin ongelmia on joissakin Baltian maissa. Ja jotkut olisivat voineet sanoa, että te olette olleet hieman aggressiivisia likviditeettimarkkinoilla toimiessanne. Minun kysymykseni oikeastaan on, oletteko te sitä mieltä, että tämänhetkiset ehdotukset olisivat voineet välttää tämän kriisin Pohjois- ja Baltian maissa? Ja ehkä minun pitäisi lopuksi sanoa, että olen itse Swedbankin osakkeenomistaja. Yes, a question to Mr. Perso. It's... Uh, Kysymys herra Persolle. Ei ole pelkästään mielenkiintoista tätä kuunnella, vaan myös hauskaa. Haluaisin kysyä yhden kysymyksen. Jos olette sitä mieltä, että liikaa likviditeettiä oli markkinoilla, niin mikä teidän näkökulmastanne oli tämän likviditeetin lähde, mitkä olivat syyt, ja sitten toiseksi, mitkä ovat lääkkeet teidän näkökulmastanne tähän asiaan. No, koska ollaan myöhässä, niin tämä riittää minulta. Onhan se tarpeeksi vaikea jo näinkin. Thank you. Let me uh, then clarify. Kiitoksia, selvennän sitten. Se, mitä sanoin, sääntelytyöstä. Mä todellakin tarkoitin tällä yhteistyötä, joka on mielestäni on varsin sujuvaa. Joka tapauksessa yhteistyö itsessään ei hoida, huolehdi ymmärryksestä että siitä, että ymmärretään etukäteen, onko makrotalouden kupla syntymässä ja mielestäni tässä mielessä voimme sanoa eh, markkinatoiminnat ja sääntelyn, mikä meni pieleen molemmin puolin. Val- äh, Itämertä. Minä kommentoin varsin myönteisesti yhteistyötä, mutta olen sitä mieltä, että erityisesti työ, jota nyt tehdään makrovakavaraisuuskysymyksissä ja valvonnassa, on sellaista, mikä olisi ollut äärimmäisen hyödyllistä koko tällä alueella. Kiitos. There were two sources of excess liquidity. Liikalikviditeetille oli kaksi lähdettä ja siinä tietysti paljon epävarmuuksia on siinä, että yksinkertaista. Ehdotonta rahapolitiikka oli yksi, joka oli liian löysää, liian pitkään. Sitten prosykliniset pääomavaatimukset pankkijärjestelmässä. Ja voisi lisätä. No, nämä kaksi asiaa oikeastaan. Yritämme käsitellä prosyklisyyttä sääntelyssä syklin vastaisilla pääomavaatimuksilla. Emme oikeastaan voi käsitellä näitä asioita muissa maissa niin helposti. Liebe Kollegen, ich glaube, wir... Niin, parhaat kollegat, tässä varmaankin päättyy tämän päivän tilaisuutemme. Kiitän teitä kaikkia, erityisesti paneelin osallistujia, jotka kyllä puhuivat erittäin mielenkiintoisia asioita meille. Emme me aina ole samaa mieltä, mutta sehän tämän niin hienoksi tekeekin. Tavataan maanantaina puoli neljältä. Sorry, uh, äh, äh, Pervanche, ich dachte... Pervans, luulin, että sinä oikeastaan pidit äh, loppupuheenvuorosi tuossa jo aiemmin, kun aika laajalti kyselit. En minä sitä tee koskaan. No Pervans sitten. Vas-y. Non, non, Kysymyksen vetänyt mitään johtopäätöksiä tästä. Mielestäni niin kuulemisen lopussa on tärkeää, että voidaan hiukan vetää piuhoja yhteen siitä, mitä on sanottu ja mitä mietintöön tulee. Minä luetteloin, luettelin tässä ehkä vain tärkeitä tekijöitä, ajattelen omaa mietintöni. Minä kuitenkin nyt hämmästytän, että lähes kaikki puhujat ovat puo- vedonneet sen puolesta, että vahvistetaan pääomapohjaa pankeissa ajatus, että että se olisi haitta, kilpailullinen haitta EUlle. Sitä ei ollenkaan perusteltu tänä iltapäivänä. Sitä vastoin tämä estä sitä, etteikö voida tasapainoisesti taas tarkastella muita aspekteja kuin vain riskinottohallintaa ja miten ehkä tällainen takuu rahasto perustettaisiin Euroopassa. On myös ilmeisesti aivan äärimmäisen tärkeää valvoa makrotalouden tasolla kaikkia tehtyjä ehdotuksia. Minä Ja minä kyllä näen nämä makrotaloudelliset syyt tässä kriisissäkin, ja tätä asiaa todellakin pitää käsitellä. Vedän myös sen johtopäätöksen, että tämä too big to fail Euroopassa ei ole mikään prioriteettikysymys varmaankaan, mutta päin sitä vastoin kilpailupolitiikan välineitä pitää käyttää paljon enemmän, mitä tulee rahoitusmarkkinatoimijoihin – vaikka komissio olisi kuinka vastentahtoinen käyttämään tätä välintä tällä hetkellä, voi nähdä myös kaksi kolmekin konkreettista aspektia, jotka puhujat ovat ottaneet esille, on korostettu ö, tilinpäätösnormeja, standardeja koko parlamentin työn aikana. Aina on korostettu tätä, se on tärkeä tekijä. Tietysti sitten välttämättömyys kattaa varjopankkijärjestelmä, mitä sitten tapahtuukaan Euroopan tasolla, eurooppalaisten vastuu on toimia tälläkin saralla ja puuttua siihen. Ja sitten tästä puhuttiin, että hiukan pitää vielä työstää, nimittäin täytyy ottaa mukaan eettisiä arvoja sekä valvontaan että rahoituslaitosten hallintaan. Ja panen myös merkille herra Viserin varoituksen siitä, että riskit, mitä tulee liialliseen likviditeettiin, ovat edelleen ajankohtaisia. Ja lopuksi vielä se seikka, mitä tulee kuluttajan suojeluun, ja tässä minä jaan täysin Ikke Vandenburgin mielipiteen, että tässä mielessä tulen muuttamaan tiettyjä ehdotuksia, joita on jo pöydällä ollut. Että paras tapa eurooppalaisessa järjestelmässä tässä muodossa, kun sitä nyt ollaan säätelemässä, jotta vahvistetaan kuluttajan suojelua, on, että käytetään viranomaisia. Tätä kautta voidaan integroilla tavalla kattaa kolmen markkina-alueen tuotteet, ei mitään kaasulaitostakaan yksi valvoja valvo, vaan rahoitusmarkkinoiden kautta